Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Minulla on yksi asia puheenjohtajakokouksen pyynnöstä teille esitettävänä. Euroopan parlamentin puhemiehen pyyntö, joka koskee Euroopan parlamentin suositusta komission neuvostolle ulkoasianhallinnolle. Kysymys on kahdesta muotovihreistä, jotka ovat tapahtuneet äänestyksessä. On tehty tarkistuksia ilman ryhmän suostumusta ja kokousta johtanut puhemies ei kysynyt sitä, oltiinko suullista esitystä vastaan, oliko 40 jäsentä tätä vastaan. Nämä kaksi muotovihrettä puhemiehen ja puheenjohtajakokouksen käsityksen mukaan ovat johtaneet siihen, että päätös ei ole pätevä ja minulla on pyydetty ilmoittamaan tämän asian teille. Yksinään tullaan poistamaan pöytäkirjasta, joten syntyy päätös, joka vastaa tämän valiokunnan päätöstä. Näin tätä vastaan missä kenelläkään ei ole mitään. Ja nyt ennen kuin siirrymme äänestykseen, haluaisin lyhyesti tiedottaa teille ja kysyä, oletteko tyytyväisiä. Me olemme viime vuosina käyneet suuria keskusteluja yhteistyöstä poliittisten puolueiden kesken Albaniassa. Se on aina ollut asia, johon liittynyt suuria vaikeuksia. Ennen kaikkea se on myöskin vaikeuttanut ehdokasjäsenenmaan saamista. Viime marraskuussa alkoivat neuvottelut opposition hallituksen välillä. Minä kävin juuri keskustelun Albanian eurooppaministerin kanssa. Ja näyttää siltä, että myös ETYJin välityksellä toukokuun puolessa välissä sadan aikaan yhteinen kanta. Kävimme keskustelua asiasta ja kun 14. toukokuuta viikolla tulee vieras Brysselin, olisi hyvä, jos sekä hallitus että oppositio yhdessä pystyisivät valiokunnassa esittelemään neuvottelujensa tuloksen. Kymmenen vuoden, lähes kymmenen vuoden ajan me olemme käsitelleet tätä ongelmaa ja pyrkineet täällä valiokuntana myöskin eh, saattamaan yhteen kiistaosapuolet. Olisi hyvä tarjota valiokunta foorumina ja kutsua heidät tänne, jos tämä sopii teille. Välittäisimme tiedon siitä, että kumpikin osapuoli voi tulla esittelemään tänne neuvottelutuloksen. Selmeiset kiitokset. Niin. Nyt äänestykseen äh, Sievits, herra Sievits. They're very correct. Um, I see that... Uh... Niin, huomaan, että AKA-äänestys on nyt peruutettu. Voisitko kertoa, mikä tämän päätöksen takana on? Niin, meillä on oikeudellisen yksikön lausunto, jossa on todettu, että on epäilyksiä sen suhteen, miten tulkitaan sopimusta ja tämä voidaan käsitellä komission yksipuolisena toteamuksena. Komissiaisen Fylä, joka on vastuussa naapuruspolitiikasta, ilmoitti viikonloppuna, että komissio pystyy esittämään lausunnon asiasta, mutta sisäisten järjestelmien osalta aika, aikaa ei ole ollut riittävä, jotta olisi saatu tämä komission ilmoitus tänne Tämän oli ilmoittanut myöskin edustajalle Keiserille, että odotamme, voidaanko me olla varmoja asiasta. Ja sitten tehdyn esityksen osalta voimme tehdä myönteisen päätöksen esityksen, jonka tekin jo tunnette. Joudumme odottamaan muutaman päivän <clears throat> saadaksemme tämän komissiolta niin, että seuraavassa tai sitä seuraavassa kokouksessa voimme tehdä asiasta päätöksen. Minusta tämä olisi järkevää. Tätä kautta saamme varmastikin vakaan enemmistön asian taakse ja saamme rakennettua asianmukaisen sillan täällä valiokunnassa, herra Sivic. Kiitoksia. On hyvä, että meillä on vahvempi kanta. Meillähän oli paljon keskusteluta ja epäröintiä, ja ymmärrän kyllä kantanne sen suhteen, että täytyy odottaa muutama päivä, ja sitten saamme hiukan perspektiiviä sen suhteen, kuinka kauan meidän pitää odottaa. Pikemminkin päiviä varmaan kuin kuukausia, eikö niin? Niin, olemme keskustelleet tästä myöskin INTA-valiokunnan kanssa, ja he odottavat meidän lausuntoamme. Me olemme siis sopineet asiasta INTA kanssa. Näin olemme varmoja asiasta, se on parempi, parempi odottaa tätä komission kannanottoa. Thank you. So, point nine. Nyt kohta yhdeksän. Herra Paletskis, onko vielä jotakin sanottavaa? vai sanottiinko eilen kaikki, mitä oli sanottavana, joten siirrymme äänestykseen. Tarkistus numero yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme, puolesta, vastaan, tyhjää. Siis vielä kerran kolme, puolesta, vastaan. Uskoakseni se oli hylätty, mutta tarkistamme. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty 24-23 äänin. Aber dafür, dass der Herr Sarius Wolski heute schon um... Se, että Herra Sarius Wolski jo tänään kello 4.30 on joutunut matkustamaan Luxemburgiin, sitä tämä oli suuri rangaistus. Nyt tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, uskoakseni enemmistö oli sama kuin kolmosessa, eli hylätty. Tarkistetaan. Rova Weider haluaa, että tarkistetaan. Some people won't accept the defeat. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan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 Ensimmäinen osa ilman Partnership ja Cooperation puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa näillä sanoilla puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 31 puolesta vastaan kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen Landsbergis No joo, tee vaan. Mä joon kahvin. Who's in favor? Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Ich frage erneut. Again, who is in... Kuka on puolesta? Suullinen tarkistus yksi. Kaikki ovat arvojen lisäämisen puolesta. Kuka on vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. 42 puolesta vastaan tyhj, hyväksytty, hylätty. 44. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt koneäänestys koko lausunnosta. Äänestys päättyy hyväksytty. 48 ääntä puolesta, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Uh, Now we come to the report Vaidere. Sitten Vaideren mietintö. Onko siitä jotain sanottavaa, Vaidere? Niin, Vaidere, onko jotain? Ei. It's potatoes with uh, <laughs> scrambled eggs. Amendment number. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi A funny writing. <laughs> Thanks for helping me. So compi- Eli kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41, ei kun 10, hetkinen, ei kun 10, niin 10, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 10 ainoastaan art, kohta 7.4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, eli vain kohta 9.1. Puolesta. Ei kun se raukeaa, koska 48 hyväksyttiin. Tämä ei nyt ole ihan selvä. Sain juuri kuulla, että tästä 9.1 voidaan äänestää. 9.2. Äänet puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten 11 äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli siis 9,3. Voi Gomez Parka. Hän häviää siksi, koska 9.1 ja 9.2 ja 9.3 ovat tässä. Sitten 11. Puolesta vastaan hyväksytty. 52. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 53. Siihen sisältyy suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta 23 vastaan. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ei kun hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1. Siihen sisältyy suljen tarkistus 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 4 ja suljen tarkistus 3, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 ja suljen tarkistus 4, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 22 äänet puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Sitten äänestys yhtenä blokkina näistä liitteistä, eli tarkistukset 56-78. Sopiiko tämä teille? Ilmeisesti sopii, eli puolesta vastaan tyhjää. Eli kova, mutta selkeä päätös. Sitten äänestämme koko lausunnosta sähköisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. 47 ääntä puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. Onnittelut. Sitten Ladfordin lausunto. Uh, Puheenjohtaja, hän pahoittelee, että ei voi olla tänään paikalla. Hän on pyytänyt minua edustamaan itseään, mutta minulla ei ole mitään sanottavaa. When I see that you speak in the name of Sarah. Niin puhut siis Saran nimissä, eikä sinulla ole mitään sanottavaa. But, uh, send us all. Mutta lähetä hänelle terveisiä meiltä ja pikaista paranemista. Eli äänestämme tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siinä on paljon tarkistuksia, jotka voimme äänestää yhdellä kerralla. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Eli tarkistetaan. Äänestys päättyy. 19 puolesta 32 vastaan, eli hylätty. Suljen tarkistus 1. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa taas. Se taisi olla hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta 22 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Sitten toinen osa. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 37 äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta kaksi vastaan. Sitten 38 ja 48 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 5 neljässä osassa. No tämä on varmaan tärkeä, tärkeä tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 23 vastaan, eli hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa, puolesta, vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Harmi, että ei oma ryhmäni luota minuun. Äh. The vote is closed. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Sitten neljäs osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22. Hetkinen, mitäs 24 kävi? Onko siitä äänestetty? Selvä. Eli tarkistus 22 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. vastaan tyhjää hylätty. Ai, no tarkistetaan sitten tämä. Eli tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. Suljen tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 ääntä puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Eli onnittelut. Ask. Työjärjestyspuheenvuoro, saanko pyytää Elmar? Aivan esityksen alussa oli ongelmia. Jotkut meistä eivät ymmärtäneet sitä, mistä äänestyksestä todettiin, että äänestystulos peruutettiin. Taikka sitten tässä oli väärinkäsitys. Was an oral amendment, I think by... Suunnilleen tarkoitus, jonka sinä teit, muistaakseni. I was not... Niin mulle sanottiin, minä en ollut paikalla äänestyksessä täysistunnossa silloin, mutta puheenjohtajakokous tarkisti asian ja totesi, että kysymys oli suullisesta tarkistuksesta, jota ei tehnyt poliittinen ryhmä, ja tarkistuksia voi tehdä vain poliittisen ryhmän nimissä. Ja toiseksi, puhemies, joka johti istuntoa, ei tarkistanut sitä, oliko 45 jäsentä vastaan. He seisoivat, mutta ei, eikö se riittänyt? Oikein joka liian myöhään, mutta poliittinen ryhmä sanoi, että me pystymme pysäyttämään tätä työjärjestyksen mukaisuuksesta työjärjestystä ei noudatettu, joten Siis tässä tapahtui kaksi teknistä virhettä ja se johti siihen, että tätä ei voitu hyväksyä. Ilmar, tarkoittaako tämä sitä, että että puolustetaan nyt sitten vuoristokarabahin miehitystä? This is a question which has nothing to do with it. Se on kysymys, joka ei liity mitenkään sisältöön. Kysymys on työjärjestyksestä, ja meidän täytyy noudattaa työjärjestystä halusimme tai emme, ja pidämme päätöksestä tai emme. Hieman selvä. Eli jos ryhmä nousi, olisi noussut seisomaan, niin se ei olisi riittänyt. Kerrottiin ja että sovittiin, että tämä oli myöskin tämän valiokunnan päätöksen kannan mukainen äh, tulos. Liberaalien ryhmä otti asian esille, Raffes Hofstad. Ja siksi minä en voi tehdä asialle mitään, jos työjärjestystä ei sovelleta piditpä tulokset tai ette. Rova Ojuland. I think that... Niin puheenjohtaja. Kaikki, jotka olivat täysistunnossa viime viikolla, näkivät, että tämä tarkistus sai paljon tukea, jota Landsbergis ehdotti. That might be true, but any... Niin saattaa olla, mutta sitä täytyy kuitenkin tehdä työjärjestyksen mukaisesti. Jos työjärjestystä ei noudateta, niin niitä ei ole sovellettu silloin. Ja tämä on päinvastaista kuin mitä politbyro tekee. Työjärjestys suojelee täällä meitä. Ei enemmistöpäätöksellä voi työjärjestystä saattaa pois voimasta. Se ei ole mahdollista, herra Chanuk. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että tämä loukkaava tarkistus saatiin pois, koska tässähän on kyseessä kaksi mietintöä, jotka olivat keskusteluissa mukana, ja olisivat olleet ristiriitaisia. Parlamentti olisi välittänyt toisen viestin toiseen suuntaan ja eri viestin eri suuntaan. Minun ryhmäni olisi ainakin noussut seisomaan, jos olisimme ymmärtäneet, mistä oli kysymys, mutta me emme saaneet minkäänlaista varoitusta. Epe varmasti, ee, varmastikaan ei olisi tukenut tätä, näinhän tässä kävi. Landsbergisillä on tapa tehdä näitä suullisia tarkistuksia viime hetkellä ja englantikaan ei ole alkuun kovinkaan selkeää, sitä ei saa käsitystä. Me olisimme vastustaneet tätä, jos olisimme ymmärtäneet, mistä tässä oli kyse. Ja jos olisi ollut 40 plus tai 100 plus, niin se joka tapauksessa olisi hylätty ja olisi käsitet, käsitelty se aivan asianmukaisesti ja kaikki olisivat sen ymmärtäneet. No niin, se, että asia ei, ei ole mitään järkeä, ei ole mikään argumentti politiikassa. Se oli hyvin selkeä tarkistus siitä, että vedetään joukot pois miehitetyltä alueelta, ei pelkästään vuoristokarabahissa. Teidän olisi pitänyt ymmärtää tämä, eikä nukkua istunnossa. Ja voitte tehdä samanlaisia tarkistuksia sitten seuraavaan mietintöön. Jos siellä torkkuu, niin se ei ole sitten parlamentin syy. I, I, I would be... olisin poliittista keskustelua vastaan, mutta jos jokin esitys saa parlamentin tuen, minun mielestäni puhemiehistö ei voi peruuttaa päätöstä. Minusta päätös täytyy viedä parlamentin tehtäväksi tai muutettavaksi, jos ylipäätään ollenkaan. Mutta jos puhemiehistö alkaa peruuttaa parlamentin päätöksiä, se ei ole minusta oikea menettely ja se on kaikkien sääntöjen vastaista. President. Tämä on erittäin huono ennakkotapaus. It's not a question for... Kysymys ei ole sisällöstä. Kysymys on säännöistä. Ja työjärjestö täytyy noudattaa. Asia on tarkistettu. Minä en ollut paikalla äänestyksessä Strasbourgissa, joten minulla ei ole omaa mielipidettä asiasta, joten ei ole nyt syytä keskustella siitä, onko tässä järkeä vai ei. Kysymys on säännöistä. Meillä ei ole mitään valinnanvaraa. Jos olette sitä mieltä, että tämä on väärä kanta, kirjoittakaa parlamentin puhemiehistölle. Sala Franca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että kunnioitan valtavasti kollega Landsbergisiä hänen kokemuksensa vuoksi. Ja olen yksi parlamentin jäsen, joka katsoo, että Euroopan parlamentissa – siellä ei mitään pelkästään byrokratiaa, vaan myöskin jäsenillä pitää olla yksilöllisiä oikeuksia. Ja tämä tarkoittaa kahta asiaa, kun ajatellaan Landsbergin suullista tarkistusta. Ensinnäkin, kun puhutaan ihan sisällöstä, tarkistus tai tämä kohta näissä kahdessa mietinnössä, joista keskusteltiin, siihen oli tehty, nähty paljon vaivaa ja poliittinen konsensus oli saatu aikaan ja se heijastui sekä Armenia että Azerbaidžan mietinnössä. Tämä oli siis ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Landsbergis ei saanut EPPn tukea tälle suulliselle tarkistukselle. Ja näin ollen se, mitä hän esitti, ei se tarkoita, että olisi torkkuneet istunnossa. Me ymmärsimme täysin, että se olisi muuttanut huomattavasti sopimusta, mutta Landsbergin kunnioitukseksi hän ei saanut kuitenkaan omalta ryhmältään tukea ja pyysin, että EPPn kollegat nousivat ystiin ja estäisivät tarkistuksen. Kun ajatellaan sitten menettelyä, tarkistus esitettiin viime hetkessä, se ei ollut äänestyslistalla, se ei ollut mukana suullisten tarkistusten listalla ja myöskin tehtiin virhe täysistunnossa, koska ensinnäkin tätä ei esitetty tätä täysistunnossa ja sitten monet liberaalit nousivat vastustavan sitä. Ja mielestäni siellä oli yli 40 vastustajaa. Eli tilanne oli hyvin sekava. Ja toistan vielä, että EPP, kansanpuolue, ei tukenut tätä tarkistusta. Ja toiseksi, tässä ei noudatettu menettelyitä. Ja kolmanneksi, mielestäni, mielestäni yli 40 jäsentä vastusti tätä. Eli mielestäni puheenjohtajakokouksen päätös on aivan oikea. Ja tämä suljen tarkistus muutti tasapaino, joka oli saatu aikaan. Se olisi aiheuttanut eroja kahden mietinnön välille, ja kun ei noudateta menettelyitä, niin silloin täytyy noudattaa parlamentin päätöksiä, joilla on viimeinen sana, kun tarkistuksen hyväksytään. Herr Vigenin. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole paljon lisättävää vain selkeyttää, että sosialistinen ryhmä ei todellakaan sukenut, tukenut tätä liikettä, koska meidän kantamme, kuten äänestysvalikunnassa osoitti, mutta myöskin keskusteluryhmässä osoitti, että meidän piti olla kummassakin mietinnössä samansisältöinen muotoilu. Ja se sekava tapa, jolla tarkistus välitettiin ja koko tilanne menettelyn osalta, niin todellisuudessa minä henkilökohtaisesti en oikein ymmärtänyt, mitä tapahtui ja oletin, että yli 40 ihmistä nousi ylös niin, että tässä tarkistusta nyt äänestään lainkaan, mutta lopuksi syntyi se tulos, joka syntyi, ja olen nyt kiitollinen siitä, että puheenjohtajakokous käsitteli asiaa ja teki tämän päätöksen, missä tämä on oikea tapa edetä tässä tapauksessa. Well, I, I've already, I agree with everything that's been said, and I'm... Olen samaa mieltä kaikista, mitä on sanottu, ja olen tyytyväinen, että tämä on teknisin perustein saatu eteenpäin. Kyse oli myös englanninkielisestä ongelmasta alkuperäisessä muotoilussa. En usko, että tämä oli aivan sitä, mitä Landsbergis tarkoitti tämä muotoilu. At first-muotoilu oli ongelmallinen. Se ei välttämättä tarkoita äh, peräkkäistä järjestystä ajanmukaisessa järjestyksessä. Eli tässä oli englanninkieleen liittyvä ongelma, joka aiheutti lisää sekaannusta meille, jotka puhuvat sitä äidinkielenään. Minun ryhmäni joka tapauksessa olisi useillakin perusteilla vastustanut tätä, ei pelkästään sen takia, että Lansbergisen käyttämä muotoilu oli ongelmallinen, ja hän vaati kaikkien joukkojen välitöntä vetäytymistä näiltä alueilta. Mr. Landsberg was quite... Landbergis oli aika tiukka aluksi ja hänen, että hänen kantansa siinä on järkeä, mutta herra Howitt. You're quite right, President. Niin olette oikeassa puheenjohtaja, kun sanotte, että meidän ei pitäisi keskustella sisällöstä, vaan menettelystä. Mutta tehän puhuitte nyt tästä menettelystä, joten on ihan hyvä, että jäsenet nyt sitten vastaavat tähän. Ja täytyy sanoa, että tunnen sympatiaa kyllä Vaideria kohtaan. Se, mitä hän sanoi, ei ollut se, että tämä olisi hoidettu hienosti täysistunnossa. Hän sanoi, että onko oikein, että puheenjohtajakokous voi sitten kumota täysistunnon tekemän päätöksen. No ehkä täysistunnon tekemä päätös, joka on saatu aikaan, saathan olla, että nyt jälkikäteen voidaan sanoa, että puhemies teki tosiaan istunnossa virheen, mutta sitten voidaanko tämä pöytäkirja sitten kumota puheenjohtajakokouksessa eikä täysistunnossa, niin se on kyllä aika hyvä kysymys, jonka Vaider esitti. Eli emme nyt viittaa ollenkaan tämän sisältöön. Eli on ihan oikein, että hän pyysi, että tarkistetaan tämä asia, ja haluaisin tukea häntä tässä pyynnössä. Kiitos. Rova Jäätteenmäki. Arvoisa puhemies, kysymys on mietinnöstäni ja minusta istunnossa tapahtui aivan selkeä menettelytapavirhe. Me omasta ryhmästäni mielestäni yli 40 oli noussut seisomaan eli vastustamaan sitä. Monet ryhmäni jäsenet, jotka olivat siellä ylempänä kuin minä, sanoivat myös näin. Ja minäkin tietysti katsoin ja seurasin. Ja se oli jotenkin se menettely siinä, en tiedä miten se sitten pääsi tapahtumaan, mutta minun siellä oli yli 40. Kävin heti sen kokouksen jälkeen sanomassa toimistoon sinne, että siellä oli 40 ja puhuin tästä monien täälläkin ole, olevien kanssa. Eli minusta tässä on ottamatta kantaa tässä vaiheessa nyt mitenkään sisältöön, niin menettelytapavirhe, mutta jos ajattelemme sisältöäkin, niin se oli hiottu etukäteen, että molemmat mietinnöt vastaavat toisiaan. Kiitos. Kiitos. Kaksi tällaista menettelyvirhettä on siis tapahtunut tässä. Herra Landsberg, aivan lopuksi. Äh, first. Ensinnäkin henkilö, joka voi sanoa, kuinka paljon ihmisiä nousi ylös. Se on istuntoa johtava puhemies, joka katsoo saliin, eikä hänellä ole takaraivossa sirviä. Ja hän sanoi, että henkilöitä oli alle 40. No sitten on kantoja, joiden mielestä näitä henkilöitä oli enemmän. Se nyt oli ensimmäinen asia. Ja sitten toiseksi, olen iloinen siitä, että kukaan ei nyt keskustele tästä sisällöstä suullisessa tarkistuksessa. Ainoastaan näistä menettelykysymyksistä. Eli kiitoksia, että tuette tätä sisältöä. President, I am with the impression... Puhemies, minulla, puheenjohtaja, minulla on se käsitys, että tarkistukset täysistunnossa voidaan tehdä ryhmän nimissä niin, että ryhmä tämän hyväksyy, taikka 45 jäsenen toimesta. Edustaja Landsbergis, suullinen tar... Äh, Landsbergisin suullinen tarkistus on näin ollen mitätön. PP did not stand up. EPP ei noussut ylös. That happens very often to my... Tällaista usein tapahtuu. <laughs> Ich möchte einen Vorschlag machen. Seuraavan esityksen. Luen vielä kerran kohdan 216 äh, ensinnäkin. Jos todetaan parlamentin hyväksymässä tekstissä virhe, silloin äh, tehdään esitys valiokunnalle tämä kormeksesi. Valiokunta tutkii tämän oikaisun ja saattaa sen parlamentin että jos katsovat, että virhe on tapahtunut, niin se voidaan korjata ehdotella tavalla. Oikausta ilmoitetaan seuraavalla istuntojaksolla, se katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään. Niin. Me olemme nyt tämän menettelyn puitteissa. Ja kun täällä nyt on erilaisia kommentteja, ehdottaisin, että me äänestäisimme tästä ehdotuksesta – ja sitten tämä tulos ilmoitetaan täysistunnolle oikaisusta. Ja jos jossakin ryhmässä tietty tämä riittävä määrä ihmisiä antaa vastaan, silloin asia nousee esille uudestaan ö, täysistunnossa. Tämä näyttää minusta oleva oikea menettely. Ehdottaisin, että me nyt äänestämme asiasta. Äänestämme siis ensin siitä, onko, tukeeko joku valiokunnassa sitä, että tehdään oikaisu. Kuka on tämän ehdotuksen puolesta? Pyydän nostamaan käden. Vastaan. Dann ist das so einstimmig an. Näin tämä on yksimielisesti hyväksytty. Yhdellä vastaanilla. No, no. Ja, ja. Ja, no, no. Yhdellä vastaanilla. Did you ask? Siis mistä oikaisusta nyt on kyse? But first will be deleted. Sana first poistetaan. At first. Correction of plenary. Siis se on täysistunnon oikaisu eikä puheenjohtajisto. Uh-huh. Presidency is upper. No, this committee of, of has parliament. decided so, Mrs. Landry valikunta on nyt päättänyt, että se noudattaa tätä, koska nyt tässä tapahtui työjärjestysrikkomus, jota kukaan ei tehnyt tahallaan, mutta sellaista tapahtuu. Tästä ei voida syyttää ketään, sellaista tapahtuu. Tässä joku henkilö on tehnyt virheen, tämän, joten tässä on rikottu kahta sääntöä. Nyt me olemme suurella enemmistöllä hyväksyneet tietyn kannan ja nyt ilmoitamme täysistunnolle asiasta. Jos joku ryhmä tai 40 jäsentä ei hyväksy tätä, silloin asia voidaan ottaa uudestaan äänestettäväksi täysistunnossa. Tämä on nyt selkeä kanta, ja silloin tässä ei rikota mitään demokratian sääntöjä, koska valiokunta tai täysistunto viime kädessä demokraattisesti päättää siitä, Säivätkö nämä sanat at first tekstin vai eivät, mutta tässä vaiheessa valiokunta ehdottaa, että nämä sanat poistetaan, sanat at first. To first. Niin, minä olen tästä oikeasusta samaa mieltä. Up to you to win the EPP group. Joten te voitte nyt pyrkiä tarkistamaan niin ryhmässä, ollaanko tästä yhtä mieltä vai ei. Mutta esitäänestä, jos ei, niin äänestämme täysin. Muun tapauksessa asia on selvä. Tämä ovat säännöt työjärjestöt ovat hyvin tärkeä, työjärjestön säännöt ovat hyvin tärkeää se demokratiassa ne ovat sellaisia, että ne ennen kaikkea sopivat nimenomaan vähemmistömielipiteitä. Suurin enemmistö, sitä ei voida käyttää sääntöjen rikkomiseen. Minusta tämä on tärkeä periaate. Pidättepä sitä tai ette, tai pidänpä minä sitä tai en. Tästä tässä ei ole kysymys siis. Muutenhan parlamentti ei voi työskennellä, jos se me sääntöjä. Tästä syystä Tällaisessa siis ole mitään tekemistä itse sisällön kanssa. Selkeä kanta on se, että noudatetaan sääntöjä ja niitä määrityksiä, jotka siellä ovat. Katsotaanpa nyt sitten, mitä täysistunnossa tapahtuu, mutta minä luulen, että me nyt täällä äänestimme asiasta, ehkä äänestämme vielä täysistunnossakin siitä. Enempää ei voida nyt tehdä. Jos tätä ehdotusta ei noudateta, niin silloin saattaa syntyä ongelma sitten, että käytetään jotakin muita oikeudellisia mahdollisuuksia. Koska työjärjestystä ei noudatettu. Half an hour time. Sitten meillä on vielä puoli tuntia. Jos pitäisimmekö nyt tauon vai keskustelemme jostakin myötä käydä keskustelua poliittisista kysymyksistä aika ajoin ilman, työjärjest- ilman esityslistaa. Ehkä tätä myöhempää kokousta valmistellen, johon neuvosto tulee, voisimme keskustella nykytilanteesta Iranin kysymyksessä meillä olevien tietojen pohjalta ja käyttää nyt tähän puoli tuntia, kunnes neuvoston puheenjohtaja tulee. Sopiiko tämä teille? Ja? Vai pidetäänkö tauko? Tauko. Tauko. Näyttää siltä, että halutaan tauko. Hyvä. Joten palatkaapa ajoissa takaisin. Because, uh, Tanskan ulkoministeri tulee erityisesti tätä varten Luxemburgista – kertoakseen meille, mitä tapahtui. Tätä vartenhan me olemme täällä, joten se, mitä Tanska tekee, on eräs, tai sen tapa toimia eräs parhaimmista esimerkkeistä siitä, minkälaiset suhteet voivat olla neuvostoon. Joten 20 minuutin kuluttua jatkamme. Just before, if you don't mind. Thank you. So I can feel.

und Herren, ich darf in unserer Mitte... Manin. No niin. Meillä on nyt Tanskan ulkoministeri Vili Sömendal paikalla. Toivotamme hänet tervetulleeksi ja on hienoa, että hän on jälleen täällä. Hän aikaisemmin sanoi, että hän oli Luxemburgissa ja hänen piti sitten erikseen tulla Brysseliin meitä varten ja kiitämme häntä hyvästä yhteistyöstä. Ulkoministerineuvostollahan on ollut nyt 3190. kokous. kokous. Ja hän saakin heti puheenvuoron. Thank you very much, uh, and thank you very much. Uh, I'm happy to... Kiitos. On ilo olla takaisin täällä ulkoasevalikunnassa. Tämä on toinen kerta. Tämä on tilaisuus kertoa eilisestä kokouksesta korkean edustajan Kathy Ashtonin puolesta. Meillä oli hyvin täysiestyslista eilen reaktiona myönteiseen kehitykseen Burmassa. Me poistimme sanktiot on hyvin tärkeä asia, koska me usein vahvistamme tällaisia rangaistustoimia, mutta nyt me poistimme ne. Ja tietysti tämä tehtiin siksi, että suunta on hyvä. Tästä käytiin hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja sitten seuraavana asiana oli Afganistan ja käsittääkseni eilen herra Anders Fogh Rasmussen, Naton pääsihteeri, oli täällä parlamentissa. Avainpäätös, Afganistanista tehdään toukokuussa ja neuvosto myös eilen käsitteli nykyistä kriisiä Syyriassa, samoin myöskin Malin, Sudanin, Etelä-Sudanin ja Guinea-Bissaun kriisejä. Mutta ensin Burmasta. Pidämme hyvänä myönteistä kehitystä Burmassa. Odotukset, joita yleisesti on ilmaistu, ovat täyttyneet hyvin pitkälti. Me olemme poistamassa sanktiot paitsi aseidenvientikiellon ja asioita tullaan tarkastelemaan uudestaan lokakuussa – Arvio on myös se, että muutokset Myanmarissa ovat hyvin vaikuttavia. Aung San Suu Kyi ja hänen puolueensa ovat menestyneet parlamentin vaaleissa. Tärkeää on myöskin se, että hänen legitimiteettinsä Myanmarin väestön puolesta puheena on vahvistunut. Hallitus noudattaa aselepoja ja taloudellisia uudistuksia ollaan myös tekemässä päähaaste nyt on vahvistaa rauhantilanne, syventää demokratiaa, luoda vakautta ja edistää kehitystä etnisten vähemmistöjen alueilla. Työtä on vielä jäljellä. Poliittiset vangit pitäisi kaikki vakaut, vapauttaa. <clears throat> Rauhantilanne etnisten vähemmistöjen kanssa on epävakainen, hauras ja tämä saattaa vaarantaa prosessia. Ministerit muistuttivat seuraavista vaaleista 2015, johon mennessä täytyy vielä tapahtua paljon muutoksia paikan päällä. EUn täytyy rohkaista jatkuvia uudistuksia. Se merkitsee sitä, että annetaan aktiivista, huomattavaa tukea hallitukselle ja kaikille asianosaisille tahoille. Se, että sanktioita on nyt, ollaan löyden, löysennetty, on, merkitsee sitä, että se on tärkeä komponentti tätä politiikkaa. Tarkoituksena on jatkaa uudistusten jatkamista ja pyrkiä löytämään mahdollisuuksia tukea rauhanprosessia etnisten vähemmistöjen kanssa. Komission sen Fibalks korosti EUn tukea maalle. 150 miljoonan euron suurinen kahden vuoden ohjelma on käynnistetty. Siinä keskitytään koulutukseen, terveydenhuoltoon, toimeentuloon, samoin myöskin hallituksen kapasiteetin kehittämiseen ja kansalaisyhteiskuntaan. Tarkoituksena on kehittää asioita ja kehitysministeriön neuvosto tulee puhumaan minä Myanmarin tilanteesta ensi kuun kokouksessa. Seuraava asia, joka oli esillä kokouksessamme, oli Afganistan. Tämä oli avainaskel, ajattelen EUn tulevaa toimintaa, Afganistan ja kansainvälistä toimintaa paikan päällä Tärkeä ajankohta on Naton Chicagon huippukokous, joka pidetään toukokuussa, joka tulee keskittymään tulevaisuuden tukeen Afganistanin, hallituks, Afganistanin kansallisille turvallisuusjoukoille. Laajempi integraatio tullaan ottamaan esille eh, Istanbulin prosessin kokouksessa, joka pidetään Kabulissa ja Tokiossa heinäkuussa pidettävässä kokouksessa missä sopivat kattavasta lähestymistavasta ja korostavat sitä, että nämä kolme konferenssia ja pitkän tähtäyksen kysymykset, joihin ne liittyvät, täytyy nähdä yhtenä kokonaisuutena. Ei turvallisuutta ilman kehitystä, eikä kehitystä ilman turvallisuutta. Ministerit myös korostivat sitä, että turvallisuus itsessään ei riitä, vaan että poliittinen ratkaisu on olennaisen tärkeää. Keskustelussa kävi ilmi yksimielisyys, ja siinä vahvistettiin se, että EU haluaa olla paikalla läsnä vuoden 2014kin jälkeen. Ministerit korostivat sitä, että tuetaan siviilipoliisia ja ennen kaikkea EUn, EU-POL-toimen merkitystä pätevien poliisivoimien kouluttamisessa. Toukokuussa tullaan vahvistamaan äh, EUn kanteja luomaan lukoon neuvoston johtopäätökset asiasta. Tähän mennessä EUn pitää myöskin pystyä äh, reagoimaan siihen, niihin tarpeisiin, joita on tukea EUn kansallisia turvallisuusvoimia vuoden 2014 jälkeen. Monet ministerit muistuttivat siitä, että EU ei ole ainoa mahdollinen avunantaja. Ja henkilösti olin tyytyväinen siihen, että, että ministeri hyvänä Tanskan aloitetta, jossa pyritään turvaamaan rahoitus turvallisuusjoukoille. Chicago oli ministerien mielessä erityisesti, mutta myös korostivat vakautta Afganistanissa ja mainitsivat, että se vaatii yhteistyötä paikallisten toimijoiden, alueellisten toimijoiden kanssa. Kabulin Istanbul-prosessin kokouksen tavoitteena on se, että pyritään edistämään Af- oli tärkeä kysymys ja myös se, että toki jos keskusteltava Afganistanin annettava kehitysapu oli myös olennainen kysymys. Avunantajien tuen täytyy toisaalta löytää vastapainonsa hallituksen toimenpiteistä, joita, joihin hallitus on sitoutunut Bonnissa jo aiemmin. Tämä koskee toimia, jotka liittyvät myöskin naisten ja tyttöjen asemaan. Monet estivät huolestuneisuutensa siitä, että tällä alueella saavutetut tulokset ovat uhattuina – mikä näyttää olevan yhä näkyvämpää. Sitten käännymme Afrikkaan. Kriisi on palannut lukuisiin Afrikan maihin. Ministerit korostivat sitä, että ennen kaikkea tilanne on hauras Sahelin alueella, jossa on elintarvikepulaa myös tänä vuonna. Ministerit myös keskustivat, pitkä, keskustivat pitkälti tilanteesta Malissa, joka on syvästi huolestuttava. Poliittinen tilanne pääkaupungissa on epäselvä. Pohjoisissa eräät ryhmät ovat ottaneet haltuunsa kolme suurinta kaupunkia. ECOWAS, Länsi-Afrikan maiden valtio on ollut hyvin aktiivinen ja pyrkinyt ajamaan sitä, että Malissa palattaisiin perustuslain mukaiseen hallitukseen ja tätä kautta ratkaistaisiin kriisi Pohjoismaalissa. Ministerit näkivät, että myös naapurimailla on roolinsa. Niiden on tärkeää, että pidetään maa yhtenäisenä. EU korosti antavansa tukea vaalien pitämiselle, mutta siirtymävaiheen ratkaisujen täytyy olla uskottavia ja siviilien hoitamia. Niitä ei saa hallita sotilashenkilöstö. Sitten puhuttiin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvästä toimesta, joka on käynnössä äh, Nigerissä. Sitten puhuttiin myöskin väkivallan, väkivaltaisista konflikteista Etelä-Sudanin ja Sudanin välillä. Vaadittiin aselepoa ja että kumpikin osapuoli pidättäytyisi sotilaallisista toimista toisen alueella. Maiden väliset ongelmat voidaan ratkaista vain vuoropuhelulla ja poliittisella sopimuksella eikä sodalla. Etelä-Sudanin joukkojen vetäminen Hakkikin alueelta oli liike oikeaan suuntaan. Päätavoitteenamme on tukea kahta elinkelpoista valtiota, jotka elävät rinnakkain rauhanomaisesti. Tämä tilanteen kärjistyminen asettaa kyseenalaiseksi meidän osallistumisemme, joka tehtiin sangen selväksi. Valankaapaus bissaussa tuomittiin. Se heijastelee sitä, mitä, miten maa on yhä hauraampi ja miten halukas armeija on puuttumaan tilanteeseen. Ministerit pitivät hyvänä Ekovasin toimintaa. Hyväksyttiin neuvoston johtopäätös, jossa pyrittiin tukemaan, pyritään tukemaan Ekovasin, Afrikan unionin ja YK toimia joukkojen läsnäolo kansainvälisen mandaatin perusteella saattaa olla tarpeen. Lukuisia kysymyksiä otettiin esille muissa mahdollisissa asioissa. Belgia kertoi tilanteesta vaaleissa vaalien jälkeen Kongon demokraattisessa tasavallassa, jo, tilanne, joka, tilanteesta, joka aiheuttaa jälkeen huolestuneisuutta. Espanja otti esille liiketoiminnan kannalta tilanteen ilmaston huononemisen Argentiinassa – sen jälkeen kun energiayhtiö YPS kansallistettiin. Korkea edustaja esitti tästä asiasta julkilausuman parlamentissa viime viikolla ja yhteistyökomitea Argentinan kanssa, jonka kokous piti olla 28. huhtikuuta. Tämä kokous on lykätty. Tärkeää on suolijella eurooppalaisia investointeja. Italia ilmaisi huolestuneisuutensa poliittisen siirtymävaiheen tilanteesta Libyassa. Viitaten erityisesti rajanvalvontaan ja kysymyksiin, jotka saattavat muuttua vielä vaikeammiksi johtuen kriisistä Sudanissa ja Etelä-Sudanissa. Alankomaat otti esille, esille armahduslain, joka koskee ihmisoikeusrikkomuksia ja koskee presidentti Potassia Surinamissa. Ruotsissa kehotettiin, Ruotsi kehotti seuraamaan kehitystä valko nyt kun kaksi poliittista vankia on vapautettu. Ja tämä johti siihen, että EUn suurlähettiläät ovat palanneet takaisin maahan. Bahrainin tilanne kans, Bahrainin kansalainen Al-Kawafin tilanne otettiin esille. Saatatte tietää, että hänet on vangittu. Hän on ollut vangittuna pitemmän aikaa. Hän on ollut nälkälakossa jo nyt 75 päivää. Me olemme huolissamme hänen terveydentilastaan. Olemme pyytäneet Bahrania vapauttamaan hänet ja palauttamaan Tanskaan. Hän on myöskin Tanskan kansalainen. Eilen kassaatio-oikeus lykkäsi päätöstä. Me pelkäämme nyt hänen henkeensä puolesta. Niin kuin jokainen neuvoston kokous tänä keväänä, myös tämä kokous otti esille Syyrian reagoiden tilanteeseen. Ministerit hyväksyivät neuvoston johtopäätöksen, jossa pidettiin hyvänä toista hyväksyttyä YK pakolaiskomissaarin viraston ratkaisua selvitysmission toteuttamisesta. Pitämme myös hyvänä sitä, että Kofi Annanin osalta Kofi Annanin suunnitelma pataisiin täysin toimia tämä kuuden kohdan ongelma. Me tuemme tätä edelleen. Paikan päällä on nyt tarkkailijoita ja me tietysti kaikki toivomme, että heidän läsnäolonsa saa aikaan muutoksen tilanteessa. Neuvosto hyväksyi myös sen, että vahvistetaan edelleen tiukentavia toimenpiteitä, jotka koskevat Syyriaa. Korkea edustaja myös selosti tilannetta Iranissa äskettäisen Istanbulissa olleen tapaamisen jälkeen. Ministerillä oli myös keskustelu tilanteesta lähi rauhanprosessissa. Ajattelen ennen kaikkea tilannetta miehitetyillä palestinalaisalueilla tähän asiaan he sopivat palaamansa äh, uudestaan seuraavassa kokouksessa toukokuussa. Lopuksi edustin korkeaedustajan neuvoston puolesta vuotuisessa Marokon yhteistyöneuvoston kokouksessa, joten puheenjohtajat parlamentin jäsenet, tässä olivat äh, minun esitykseni korkean edustajan puolesta ja olen tietysti valmis vastaamaan kysymyksiinne ja kommentteihinne. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Salafranca. Eh, gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa ministeri. Kuten sanoitte, tämä on teille toinen koti. Mehän kohtelemme teitä erittäin hyvin tässä parlamentissa. Ja kaikki eivät tästä ole kuitenkaan samaa mieltä, jotka ovat kanssamme keskustelleet. Mutta toivotan teille tervetulleeksi ja muutama kysymys. Eilen täällä kävi Naton pääsihteeri ja hän puhui siitä, että hän halusi vahvistaa Naton ja Euroopan unionin välisiä suhteita kuuden kohdan suunnitelmalla. Ja haluaisin, että kertoisitte vähän enemmän keskusteluista, joita on käyty neuvostossa Afganistanista. Yhdysvaltojen presidentti on ilmoittanut toimenpiteistä Irania ja Syyriaa vastaan, kun kyse on kybersorosta, internetsorosta. Eli onko EU liittymässä tähän linjaan? Sitten Lähi-idän rauhanprosessi. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne siihen, että Egypti ja Israel ovat katkaiseet sopimuksia. Tehän tiedätte, että Egypti toimittaa 40 prosenttia kaasusta, Israelin kaasusta. Ja nyt tähän puhuitte tästä tapauksesta Repsolista – ja sitten se, että Argentinan hallitus on päättänyt kansallistaa energiayhtiön. Ja tehän tiedätte, että me kävimme tästä keskustelua Strasbourgissa viime viikolla, ja Euroopan parlamentti enemmistöllä hyväksyi päätöslauselman, ja puheenjohtajavaltio ja korkea edustaja tekivät hyvin tiukkoja kannanottoja, ja mitään päätöksiä ei nyt ollut kuitenkaan sitä neuvoston kokouksesta. Haluaisin tietää, miten neuvosto on käsitellyt tätä huolenaihetta, josta Espanjan hallitus on ilmoittanut, ja mihin toimiin neuvosto aikoo sitten ryhtyä. Eli tässä siis kysymykset, jotka haluaisin tällä hetkellä esittää, ja kiitoksia, että olette paikalla. Sitten Gomez. I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä neuvoston edustajalta josko olette luottavaisella mielellä sen suhteen, että saamme Burman viranomaiselta vakuutukset siitä, että EU voi käyttää henkilöstöä ja toteuttaa sellaisia ohjelmia, joita Bibax suunnittelee. Lady Ashton varmaankin äh, toimittaa meille nämä takeet, vakuutukset. Täytyy muistaa poliittiset vangit, heidän vapautta toteuttamisensa ja perusvapauksien toteuttaminen. Tämä sisältää myös kansalaisjärjestöjen sorron lopettamisen. Sitten Afganistanista haluaisin kysyä teiltä, kun keskitytään alueellisiin toimijoihin, niin onko neuvosto kiinnittänyt tässä kokouksessa tai aikaisemmissa kokouksissa huomiota siihen, mikä on tiedustelulennokkien vaikutus tappamistarkoituksessa. Ja meillähän on hyvin kielteinen ennakkotapaus tältä alalta, joka vaikuttaa koko maailmaan. Täytyy muistaa myös naapurimaa Pakistan. Ihmiset voivat ostaa tällaisia lennokkeja 300 dollarilla ja käyttää niitä vakoilutarkoituksissa – Tämän pitäisi olla neuvostossa myös esillä prioriteettikysymyksenä. Sitten Afrikkaan. Olen tyytyväinen siitä, että olette nähneet yhteyden näillä tapahtumilla ja myös tiedustelutoiminnalla Libyassa, Malin tilanne ja mitkä ovat Sudanin, Sudanien kriisien vaikutukset ympäristöön. Haluaisin esittää kysymyksen, tarkoittaako tämä sitä, että neuvo neuvosto todella tukee Lady Astonia niin, että asianmukaisesti tuettaisiin Libyan toimiston työtä. Totta kai siellä tarvitaan henkilöstöä työn toteuttamiseen. Entäpä sitten Bengaasissa ajatus siitä, että olisi tällainen Eurooppa-talo ajatus on hyvin tärkeä. Sillä olisi vaikutuksia Libyaan, oman turvallisuutemme, laajemminkin Sahelin alueeseen ja Afrikkaan. Sitten Guinea-Bissosta. Neuvosto on esittänyt mielenkiintoisia kannanottoja, on tuomittu, on vaadittu vankien vapauttamista, rajoittavat toimet, yksilöitä kohtaan, mutta minun mielestäni keskeistä olisi missio, operaatio Guinea-Bissaussa. Sitä ei ole vielä tulossa. 2010 ryhdyttiin vaatimuksiin sen suhteen, että turvallisuussektorilla on tehtävä uudistuksia. Ja tämähän on oleellista, jotta tästä valtiosta tulisi turvallinen valtio eikä minkäänlainen huumevaltio, niin kuin nyt on käymässä. Tästä tämähän on meidän pyrkimyksemme Euroopassa. Tenok. Sitten Tanak. Chairman. Uh, Kiitoksia. Argentiinasta te mainitsitte tämän Espanjan äh, Repson tapauksen. Ja tietysti hyvin paljon ulkomaalaisia pankkeja, esimerkiksi brittipankkeja, on painostettu, kun ne toimivat Argentiinassa. Eli jos ne haluavat rahoittaa öljyn etsimistä Folkanerin saarilla. No perinteisesti tämä on ollut kahdenvälinen kysymys Yhdistyneen kuningaskunnan ja Argentiinan välillä. Mutta Espanjan lisäksi mitkä jäsenvaltiot tukevat Buenos Airesin kantaa Falklandin saarten suhteen? Ja jos Espanja muuttaa kantaansa, niin voisiko se sitten luoda aikaan YUTPn osalta yhteisen kannan Falklandin saarien suhteen? Ja keskustelitteko ollenkaan tätä espanjalaisten varojen takavarikointia ja pitäisikö Argentiina mahdollisesti poistaa G20-ryhmästä, koska tämä osoittaa heidän käyttäytymistään nyt tämän populistihallituksen aikana. Eli he eivät juurikaan kiinnitä huomiota oikeusvaltioperiaatteisiin ja yksityisomaisuuteen. Sitten itäisen kumppanuuden valtiot ja Venäjä. No Valko-Venäjästä Sanokov hiljattain vapautettiin. Keskusteltiko ollenkaan siitä, pitäisikö muita poliittisia, poliittisia vankeja vapauttaa? Onko sanktioita valko vastaan ajottu hiukan vähentää tästä palkintona paremmasta käytöksestä? Ja Ukrainasta, siellä on vielä Timoshenkon tapaus avoinna. Ukraina on haluaisi nyt pidättää entisen ministerin Lutsenkon, joka on saanut poliittisen turvapaikan Tsekin tasavallasta eli jäsenvaltiosta. Tässä on väärinkäytetty Interpolia, jonka ei sääntöjensä mukaan pitäisi lähteä mukaan poliittiseen oikeuden käyttöön. Ja onko tästä puhuttu ollenkaan ministerineuvostossa, kun ajatellaan tätä entistä oppositiohallitusta, joka nyt on tämänhetkisen hallituksen vainon kohteena. No sitten Putinin virkanastujaiset järjestetään pian Venäjällä. Uskotteko, että kolmannen kauden presidentti Putin olisi nyt uudistusmielisempi presidentti ja hän haluaisi nyt vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta, mutta nythän tätä maata kuvataan maana, jota kleptokraatit johtavat. Onko mitään mahdollisuutta, että esimerkiksi tämä Hodorkovskin tapaus tai tämä, se, että Magnitski asettiin syytteeseen kuolemansa jälkeen. Uskotteko, että ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien osalta tapahtuu parannuksia nyt Venäjän federaatiossa? Maja. Sitten Maja. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ymmärrän, ettei neuvostossa ole käsitelty esimerkiksi Repsolin tapausta. Kyllä mä ymmärrän sen ja se on hyvä näin. Mielestäni ongelmat, jotka liittyvät ylikansalliseen yhtiöön, liittyvät hyvin vähän tähän esityslistaan, josta puhuitte. Minä olen huolissani enemmän miljoonista henkilöistä, jotka kärsivät nälästä – ja monet heistä kuolevat huolimatta siitä, mitä YK on tehnyt ja että se on rahoittanut operaatiota. Ja se on kerännyt 750 miljoonaa ja ne on hädintuskin päästy 34 prosenttiin. Eli EUn puolelta tämä tarkoittaa, että me kaikki tiedämme, mitä nyt tarkoittaa se, että rahoitusta ei ole riittävästi. Eli nämä ihmiset kuolevat. Ja kahde, seitsemässä näistä kahdeksasta maasta on hätätila. Ja on hyvä, että tätä asiaa käsiteltiin. Ylikansallisen yhtiön ongelmat eivät liity nälänhätään. Yksikään näistä yrityksen työntekijöistä ei kuole nälkään. Ja siksi on hyvä, että sitä ei käsitelty. Ja sitten taas nämä asiat, jotka liittyvät sitten kansainvälisiin suhteisiin maailmassa – minä en allekirjoita sitä, mitä Naton pääsihteeri eilen sanoi. Rasmussen sanoi eilen, että ei nyt pidä vähentää sotilaskuluja, mutta tästähän juuri on kyse. Meidän täytyy vähentää sotilaskuluja. Miten on mahdollista, että vähennetään sosiaalisia kuluja Euroopassa kaikista, kaikilta aloilta, mutta sitten sotilaskuluja ei supisteta? Miten on mahdotonta, ettei lisätä yhteistyötä miksei pidetä kiinni vuosituhannen kehitysyhteistyötavoitteista. Näistä pitäisi keskustella, mutta vastauksia ei vielä ole löydetty. Nyt kiireellisintä EUn osalta on se, että kiinnitetään huomiota YK vetomuksen, että saataisiin riittävästi rahoitusta, jotta voidaan tämä Sahelin draama ehkäistä. Sitten Ashton hiljattain käydessään Iranissa hän oli yhteydessä Iranin viranomaisiin ja nyt vaikuttaa siltä, että ilmeisesti nyt sinne voidaan mennä tarkastamaan Parchinin laitos. Hän oli yksi vaatimuksista. Ja uskon, että niin kuin Ashton lausunnossaan totesi, kukaan ei voi kieltää Iranilta ydinvoiman rauhanomaista käyttöä. Ja siksi tämän hyvä uutinen ja haluaisin tietää, onko teillä jotain lisätietoja tästä mahdollisuudesta käynnistää neuvottelut, jotta voidaan välttää se, mitä Israel haluaa, eli siis pommitus näitä laitoksia vastaan. Ja sittenhän joutuisimme taas hirvittävän tilanteeseen, kun ajatellaan tämän alueen vakautta. Israelihan on ydinaseita ja kukaan ei tehnyt mitään sen estämiseksi. Sitten parlamentissa hiljattain hyväksyttiin mietintö koskien ihmisoikeuksia päätöslauselma, jossa muistutettiin aikaisemmasta tapahtumasta Länsi-Saharassa ja että siellä marokkolaiset olivat miehitty, miehittäjiä ja että nyt täytyy valvoa sitä ihmisoikeustilannetta. YK on pääsihteeri Bankimun syytti hiljattain Marokkoa siitä, että se on vakoillut YKta tällä alueella. Ja haluaisin tietää, onko neuvostossa käynnistetty jonkinlaisia aloitteita, joten voitaisiin taata ihmisoikeuksien valvonta ja välttää se, että Länsi-Saharan alueelle vakoillaan YK toimintaa. Okay, thank you very much. Now Mrs. Lochbiller, please. Kiitoksia sitten Lochbiller. Mr. President, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Söndal pitkästä raportistanne myös siitä, että kun oli pitkä että kuitenkin ryhdyitte toimiin Bahrainissa vangit olevan henkilön tilanteen käsittelemiseksi. Suostukseni Burman osalta me hyväksyimme parlamentissa hyvin kattavan päätöslauselman asiasta korostaen kaikkia eri ihmisoikeuskysymyksiä, jotka siellä on. Mutta kuten totesitte, nyt ö, sanktiot on poistettu käytöstä. Ja minulle on selvää, että jotkin, jotka sotilasvoimissa eivät kuulu uudistusryhmiin, valuvat eh, puunjalostusteollisuutta. Se, että poistetaan astetta näitä sanktioita, miten varmistetaan se, että ne, joiden ei pitäisi hyötyä tästä, hyötyvät siitä? Tämä on yksi kysymys. Sitten on tarvetta rakentaa kapasiteettia talousasioiden ministerissä, mutta myöskin ulkoasioiden alueella, lähes kaikilla politiikan alueilla. Eristäytyneisyyden vuoksi Miemarin opiskelijat eivät voi osallistua Erasmus Mundus-ohjelmaan, joten suositus olisi kenties, että korkea edustaja voisi tarkastella tätä kysymystä ja pyrkiä löytämään ratkaisun erityisratkaisuksi, jotta miemiralaiset voisivat saada opiskelua opiskelun mahdollisuuksia, jotka voisi, tai pitäisivät varmasti suuressa arvossa. Thank you very much, Mr. Minister. Kiitoksia, ministeri. Nyt on sitten teidän vuoronne. Ja sen jälkeen sitten vielä toinen kysymyskierros. Thank you very much. Uh, first to Mr. Frank. Kiitos. Ensinnäkin Afganistanista. Afganistanin tulevaisuutta määrittelevät oikeastaan neljä kysymystä. Ensinnäkin Turvallisuus. Ilman turvallisuutta kaikki saavutukset typistyvät. Koulutus ei onnistu, naisten oikeuksien kunnioittaminen ei toteudu, mahdollisuuksia kehittää maata ei ole, jos turvallisuutta ei ole. Tämä on ensimmäinen tärkeä seikka. Toinen tärkeä asia on se, että onko halua osallistua kehitysapuun lähi vuosina. He eivät itse tähän kykene lähivuosina. Kolmanneksi mainitsisin paremman talouden merkityksen Afganistanissa niin, että voidaan kehittää maataloutta, liikenne, yhteyksiä, kaivostoimintamahdollisuuksia ja, ja muita. Näin Afganistan voisi seisoa omilla jaloillaan. Neljäs tärkeä asia ovat naapurimaat. Pakistanin ja Iranin kaltaiset maat, Venäjä, Intia. Minkälaisessa roolissa ne tulevat olemaan? Kaikki nämä neljä asiaa täytyy ottaa tarkasteluun samanaikaisesti. Ja viides seikka vielä, joka ei suinkaan ole vähäpätöisin on kansallinen poliittinen kehitys Afganistanin sisällä. Siellä täytyy päästä sopimuksiin, täytyy huomioida eri toimijoita ja on tehtävä myös kompromisseja. On hyvin tärkeää, että me seuraamme, mitä tapahtuu erityisesti naisten oikeuksien, lasten oikeuksien saralla, niin että lapset pääsevät kouluun. Esitettiin kysymys Lähi-idän tilanteesta, kaasuputkesta ja hyökkäyksestä. Totta kai on huolestuttavaa, että tällä alueella turvallisuustilanne on heikentynyt. Tämä korostaa tarvetta löytää neuvotteluratkaisu koko alueella. hyvä neuvo varmasti olisi se, että vakavissaan pohdittaisiin sitä, että tehtäisiin poliittinen sopimus. Tämä myös Israelin edun takia, mutta myös Palestiinassa asuvien ihmisten edun takia. Kenties nyt on kyse viimeistä sukupolvesta, joka ei ole halukas tekemään poliittisia sopimuksia. Jos 20 vuoden neuvottelujen jälkeenkään ei ole halukkuutta tällaiseen, niin voi olla, että on kovin vaikeaa päästä varsinaisiin poliittisiin ratkaisuihin. Eli todellakin tässä täytyy olla vakavissa ja todeta, että aika on käymässä loppuun, jotta saataisiin aikaiseksi poliittinen sopimus. Sitten YPFn kansallistaminen. Toki Yrityksiä voidaan kansallistaa, mutta siinäkin vallitsevat säännöt. Me olemme huolissamme siitä, että sääntöjä ei kunnioiteta, niin kuin tässä tapauksessa näyttäisi olevan. Espanja korostaa tätä asiaa kovasti. Ja mitä nyt tässä pitäisi tehdä? Nyt me odotamme vielä, että Espanja selkeyttää, mihin toimiin se aikoo ryhtyä tässä tapauksessa. No sitten Syyria. jos valoa nyt on näkyvissä jossain määrin tässä tilanteessa, niin valopilkahdus on se, että tarkkailijat ovat paikalla. He sitten raportoivat Annanille, turvallisuusneuvostolle siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Kenties käy niin, että kun tarkkailijat ovat paikalla, niin ihmiset uskaltavat lähteä kaduille, koska he kokevat, että saavat jonkinlaista suojelua. Kenties myös tiedotusvälineiden läsnäolo voi vaikuttaa tähän suuntaan niin, että sitten myös tiedotusvälineet voivat raportoida paremmin, mitä paikan päällä tapahtuu. Tärkeää on myös se, että turvallisuusneuvoston kaikki jäsenet tekivät tästä sopimuksen. Eli siis myös Venäjä ja Kiina ovat myös sitoutuneita ei voida toimia niin, että tarkkailijat lähetetään paikalle, he palavat pois sieltä ja mitä ne ei tehdä, jos sitoumuksesta ei pidetä kiinni. No sitten Afrikka. Vastauksena moniin kysymyksiin totean, että on hyvin huolestuttava, mitä siellä tapahtuu. Olin Lady Astonin nimissä itse kaksi viikkoa sitten Afrikan sarven alueella. Ja Nigerissä kaksi kuukautta sitten. Todellakin kyseessä on äärimmäisen huolestuttava köyhyystilanne, niin kuin totesitte, arvon jäsen. Ja samanaikaisesti monet asiat kytkeytyvät toinen toisiinsa. On mahdollisesti uusia terroristiryhmittymiä, jotka liittyvät tähän tilanteeseen, Al-Qaida esimerkiksi ja Nigerian ryhmittymät. Eli on todella kiireellistä puuttua näihin kehittyviin humanitaarisiin kriiseihin on tärkeää olla paikan päällä ja auttaa ekovasia Länsi-Afrikan organisaatiota, joka tekee oikein hyvää työtä ja pyrkii auttamaan tässä tilanteessa. Myönteistä Afrikan tilanteessa tällä hetkellä kaikesta tästä kurjuudesta huolimatta on se, että afrikkalaiset maat ja afrikkalaiset johtajat ottavat itse kantaakseen vastuuta näistä tilanteista. Me olimme paikan päällä samassa hotellissa, jossa oli ähm, BK, entinen Etelä-Afrikan äh, presidentti, ja todellakin nousi esille se, että myös alueellisten organisaatioiden on toimittava. Tähän meidän on pyrittävä. No sitten Valko-Venäjä ja Venäjä. Olemme hyvin huolestuneita Valko-Venäjän tilanteen kehittymisestä ja vankien tilanteesta. Heidän tilanteensa on äärimmäisen huolestuttava. Euroopan näkökulmasta meillähän on sanktioita Valko-Venäjän suuntaan. Ne kohdistuvat tiettyihin johtaviin yrityksiin ja johtaviin poliitikkoihin – mitä sitten tulee Ukrainaan? Olemme tietoisia Timoshenkon vastaisesta oikeustapauksesta, tuomistuin käsittelystä. Ja tästä syystä me emme allekirjoittaneet assosiaatiosopimusta Ukrainan kanssa vielä, vaan asia on odottelukannalla. Neuvottelut viedään päätökseen, mutta allekirjoitus tulee vasta sitten, kun poliittista etenemistä asiassa tapahtuu. No sitten kysymys siitä, onko jonkinlaista uudistushenkisyyttä nousussa näkyvissä Putinin suhteen. Mutta joka tapauksessa rohkaisevaa kehitystä Venäjän vaalin yhteydessä kyllä nähtiin. Ihmiset uskalsivat osoittaa mieltään. Ja duumavaalit osoittivat sen, että paineita oli paljon ja tavallaan vaaleissa kyllä näyttäytyy myös tämä myönteinen puoli. Todennäköisesti Putin johtaa Venäjää tuttuun tyyliinsä niin kuin tiedämme. Meidän täytyy auttaa oppositioryhmiä, täytyy olla yhteyksissä heihin, mutta samanaikaisesti täytyy olla yhteyksissä myös venäläisiin poliitikkoihin, niin, poliitikkoihin niin, että voimme pyrkiä auttamaan heitä uudistustyössä. Ja kenties parin 30 vuoden kuluttua saamme elinkelpoisemman demokratian Venäjälle. Ainakin toivon näin. E, no sitten Burma, Myanmar, Meillä on kolme pääasiaa tässä. Ensinnäkin vaalit. Nehän sujuvat hyvin huhtikuussa kaiken kaikkiaan. Toinen seikka on poliittisten vankien vapauttaminen. Joitakin on vapautettu, mutta tämän prosessin täytyy vielä jatkua. Sitten vähemmistöt edelleenkin on jännitteitä Ja näite, näihinkin asioihin on puututtava. Minä itse olen jossain määrin optimistinen. Me teemme strategisen päätöksen siitä, että Burma haluaa olla mukana maailman tapahtumissa osana tätä maailmaa. Sanktiot on peruutettu ja ne voidaan palauttaa, jos asiat sujuvat väärään suuntaan, lähtevät sujumaan väärään suuntaan. Totta kai siellä on sellaisia, jotka ovat tottuneet vallan pitämiseen, toisaalta niitä, joilla valtaa ei ole ollut. Poliittisia yhteyksiä täytyy pitää eri tahoihin Burmassa ja myös EUn puolelta täytyy pyrkiä auttamaan poliittista prosessia eteenpäin. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten vielä neljä henkilöä, jotka esittävät kysymyksiä. Ja pyytäisin, että jokainen puhuu korkeintaan minuutin. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Preda. Kiitoksia. Minulla olisi yksi kommentti Afrikasta ja kiitän sitä, että olette tänään paikalla. Korostaisin hiukan Malin tilannetta, koska se on tosiaan erittäin arkaluontoinen tilanne. Malihan oli hyvä mallioppilas Afrikassa, ja entinen presidentti oli yksi harvoja presidenttejä Afrikassa, joka on ollut tässä valiokunnassa ja myöskin täysistunnossa. Ja aivan oikein te otitte esille myöskin köyhyyskysymyksen ja terrorismin uuden aallon. Ja sitten Malin tapauksessa täytyy muistaa armeijan tilanne, joka on hyvin dramaattinen. Ja sehän estää sen, että löydettäisiin ongelma pohjoisongelma, ratkaisu pohjoisongelmaan. Ja sitten Mauritanian tilanne. Siellähän on torjuttu terrorismia, mutta tilanne on nyt monimutkainen ja presidenttitilanne on heikentynyt, koska islamistipuolue on osoittanut kovasti mieltä näitä vastaan. Kiitos. Eh, Madame Romero. Kiitoksia sitten Lopes, yksi minuutti, olkaa Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri että olette paikalla. Minunkin kysymykseni liittyy Maliin, ja se liittyy siihen, millainen rooli on Algerialla tällä alueella. Varmaan tiedätte, että kun ajatellaan Tuareg-yhteisöä, ongelmat ovat hyvin merkittäviä tämän konfliktin yhteydessä. Ja mikä sitten on Algerian rooli, se saattaa epävakauttaa tilannetta. Eli onko teillä tietoja tästä, koska Al-Qaida on peräisin Algeriasta. Ja meillä on tietoja siitä, miten Algerian tiedustelupalvelut ovat toimineet. Eli onko teille tietoja siitä, millä tavalla Algeria on vaikuttanut tämän konfliktin ratkaisuun? Galler, Kiitoksia sitten Galler. Puheenjohtaja. Herra ministeri, kuuntelin mielenkiinnolla, mitä selostitte lehdistötiedotteessa, joka koskee neuvoston kokousta, olen voinut lukea, että on puhuttu lähidän rauhanprosessista, samoin myöskin ydinneuvotteluista Iranin kanssa, suhteista Israeliin, muutettu yhtä pöytäkirja, joka liittyy assosiaatiosopimukseen, samoin puhuttu myös toimenpiteistä Iranin suhteen. No tuolla hämmästyttää se, että mitä aiheeseen, joka on ollut esillä Israelin lehdistössä, josta päivitänyt otsikoita, että siitä oli otettu minkälaista mielipidettä puhuttu mahdollisesta Israelin iskusta Iranin ydinlaitoksiin, tästä kysyi kollegakin, ja ymmärsin, että te ette vastannut tähän. Mikä on ministerien mielipide asiasta? Yhdysvallat on selkeästi voimakkaasti ottanut asiaan kantaa. Jos päivittäin jokainen ministeri puhuu asiasta siitä, että ollaan valmiita iskuun, meidän pitäisi puhua päivittäin siitä, että me emme pidä sitä hyvänä ajatuksena. Mikä on tilanne mielipiteiden osalta? Merci, monsieur le président. Trois questions, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä ministerille. Ensimmäinen liittyy Syyriaan ja äh, Liba, Libyaan. Libanonin tulkki korjaa. Tämä tilanne on äärimmäisen huolestuttava humanitaarisesta näkökulmasta. Meillä on YK erityisraportti pakolaisista. Onko jotakin erityistä odotettavissa Libanonin suhteen? Ja toisekseen Sudan, Etelä-Sudan tilanne. Me olemme ponnistelleet kovasti Etelä-Sudanin itsenäistymisen aikoihin äh, ihan rahallisesti ja logistiikan parantamiseksi. Pitkään tästä puhuttiin ja tiesimme kuitenkin, että ongelmia ei pystytty ratkaisemaan. Toiveita oli paljon. Raha käytettiin Beckin korkeantason paneelin työhön, jotta pystyttäisiin ratkaisemaan jäljellä olevat kysymykset, muun muassa öljyjako. Onko meillä jonkinlaisia arvioita siitä, mitä on tehty, koska yhtäkkiä nyt sitten sudan nousee uudelleen e- esille, ongelmia ei ole ratkaistu. Olemmeko me tehneet oikean valinnan? Ja kolmas kysymys aivan lyhyesti. Mainitsitte johtopäätösten lopussa suhteet Israeliin ja sen, että voitaisiin pöytäkirjoja yksi ja kaksi muuttaa jonkinlaisella menettelyllä. Onko tästä lisätietoja? Herr President. Joo. Niin, neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin Malista. Riski on siitä, että tämä voi laajeta naapurimaihin. Ja siksi on tärkeää, että ollaan tietoisia tilanteesta ja että pyritään auttamaan perustuslaillisen suhteiden palauttamisessa Malissa ja niin, että pidetään kiinni siitä perustavanlaatuisen tärkeästä asiasta. Mali pysyy yhtenä valtiona, että huolehditaan tilanteesta naapurimaissa, joten EU ottaa Sahlin alueella nopeammin askelia kuin olimme odottaneet, koska tilanne saattaa kehittyä yhä vaarallisemmaksi. Unohdin vastata yhteen kysymykseen, joka ei nousi jo esille. Mitään Libyan tilanne tietysti vaikuttaa myös tähän siinä mielessä, että jotkin henkilöt, jotka taistelivat eh, Gaddafin puolesta, siirtyvät aseineen etelän suuntaan ja aiheuttavat osittain jännitteitä. Ja näihin nyt sekaan tullut aseiden käyttäjä, mikä on tehnyt tilanteen vaarallisemmaksi. Mitä tulee sitten odotettuun hyökkäykseen Irania kohtaan Israelista, tästä on liikkunut paljon huhuja. Kaikkien pitäisi pitää hyvänä tulosta neuvotteluista, joita Lady Ashton on johtamassa. Tämä on erittäin tärkeää. Siinä mielessä EUn ulkopolitiikka on myös siirtymässä aivan toisenlaiseen sarjaan. Tämä niiden kannalta kiinnostaa jalkapallo. Toisenlaiseen sarjaan, jos EU yhtäkkiä on järjestelemässä, hoitamassa yhtä kaikkein vakavimmista kriiseistä maailmassa. Se osoittaa myös sen, että meillä on tilaisuus. Me emme ole mikään suuri saatana, olemme pieni saatana verrattuna Yhdysvaltoihin iranilaisten silmissä. Meillä saattaa olla rooli, jolla voi olla merkitystä. Minusta olisi hyvin vaarallista, tämä on henkilökohtainen näkemykseni, että tehtäisiin sotilainen hyökkäys, joka ensinnäkin saisi kaikkinaiset kerääntymään hallituksen taakse, joka, tota, mikä he eivät sunkaan ansaitse, ja toisaalta se saattaisi lähidässä aikaan tilanteen, jotta kukaan ei pysty valvomaan. Tämä siis henkilökohtainen kommenttini. Kaikki, mitä EU nyt on tekemässä on sitä, että pyritään löytämään neuvotteluratkaisu. Ja tietysti tämä on myös vastaus erääseen aiempaan kysymykseen. Iranilla on oikeus harjoittaa ydinvoimaa siviilikäyttöä niin kuin millä tahansa muullakin maalla. Tästä ei ole vähintä keskustellakaan, mutta sillä ei ole oikeutta kehittää ydinaseita. Ja jos he tekevät niin, nämä aseet leviävät lähitään. Ja tilanne on se, että syntyy riskitilanteesta, joka ei ole hallittavissa. Sitten Libanon ja pakolaiset. Alueella on kaksi maata, jotka kantavat, kantavat taakan pakolaisista. Ne ovat Libanon ja Turkki. Meidän täytyy olla paikalla, meidän täytyy antaa humanitaarista apua näissä pakolaisleireissä, joita ollaan rakentamassa näillä valtioilla, ei ole paljon varoja tämän asian hoitamiseen. Olen nähnyt kuvia siitä, mm, mitä Turkin hallitus on tekemässä. Turkki on 25 000 pakolaista tähän mennessä ovat rakentamassa leirejä ja he ovat valmiita vastaanottamaan 50 000, joten meidän pitää olla valmiita auttamaan kahta valtiota, jotka kantavat suuren pakolaistaakan. Sitten Sudanista. Neuvottelut ovat käynnissä, ja kuten sanoin, heitä johtaa Mbeki, entinen Etelä-Afrikan presidentti. Tämä on nyt voimakkain paras tilaisuus tässä konfliktissa, joka tällä hetkellä on – tämä olisi nyt hoitaa ennen kuin Etelä-Sudanin valtio luotiin. Sopimus rajasta, raja olisi pitänyt silloin jo vetää. Erimielisyydet siitä, miten öljyä siirretään etelästä pohjoiseen Sudanin satamiin, sitä valitsee erimielisyyttä ja niin edelleen. Mutta käsitellään tätä kysymystä? Sitä siis kysyttiin, kyllä, sitä käsitellään. Sitä käsittelee organisaatio, joka parhaiten pystyy sitä käsittelemään, tämän tyyppisiä konflikteja ylipäätään, ja sitä johtaa eräs voimakkaimmista Afrikan äänistä, entinen Etelä-Afrikan presidentti Mbeki. Joten annamme tukea tässä vaikeassa tehtävässä. Yeah. I forgot to uh, answer one. Unohdin niin vastata yhteen kysymykseen, joka liittyy yhteisen turvallisuus- puolustuspolitiikkaan, yhteisen ja ja, ja Guinea-Bissauhun. Vuosi sitten, kun ei ollut yhteistyötä hallituksen, siis sotilashallituksen osalta, jolloin tämä päätettiin tämä yhteistyö. Time now to get the uh, normal conditions. Toisessa puolustuspolitiikan osalta, mm, mutta nyt ei ole mitään tarvetta ryhtyä uusiin toimiin. Guinea-Bissaun osalta keskustelut siitä, miten voidaan tukea tätä hyvin haurasta valtiota. johon joka liittyy tuloihin Etelä-Amerikasta. Ja tässä on hyvin paljon kaikkea likaista taustalla. Ajattelen, mitä on tapahtunut viime päivinä, on välttämätöntä saada aikaan parempi suunnitelma toimivalle Ginean Bissaulle. Se ei ole nyt tämänhetkinen toimi, mutta sitä saattaa myöhemmin tulla sellainen. Thank you very much, uh, Mr. Tunnock, something. Kiitoksia. Sanne, oliko teillä jotain? Aivan lyhyesti olisi nyt kysyä, mutta unohdin. Britannian lehdistössä on viime viikkoina raportoitu siitä, mitä tapahtuu Kiinassa ja valtataistelusta kommunistisessa puolueessa. Viittataan eh, EUn brittikansalaisen eh, murhaan ja mahdollisesti ranskalaisen murhaan. Onko keskusteltu lainkaan siitä, mitä tämä tarkoittaa Kiinan kommunistisen puolueen johdon valtataistelujen heijastuminen. Voittavatko siellä uudistusmieliset vai kovan linjan perinteiset? Ja sitten murhatut kansalaiset, saatetaanko tästä joku vastuuseen? It was not discussed. Tästä ei keskusteltu eilen, mutta me tiedämme, että uusi johto tullaan valitsemaan syyskuussa ja lokakuussa – me toivomme, että saamme johdon Kiinaan, joka on hiukan rohkeampaa uudistusten alueella, monilla alueilla uudistusten osalta, mutta me tietenkään emme tiedä vielä, valinnan täytyy tapahtua ensin. En pysty vastaamaan näin konkreettisen kysymyksen, jonka esititte. En ole asiasta perillä. very much. Kiitoksia, että tulitte tänne kertomaan näistä asioista. Ja toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Eli kiitoksia ja terveisiä Kööpenhaminan. Ja myöskin Pialimo on täällä niin kuin aina. Kiitoksia. Ich möchte... No niin, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meillä on yhteiskeskustelua ei Euroopan parlamentin jäsenten, vaan asiantuntijoiden läsnä ollessa. Ja aiheena ovat direktiivit, jotka liittyvät säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeelle liikkeeseen laskijoita koskevin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin muuttaminen. Eli joku voi vähän selkeyttää tätä otsikkoa. Siitä voisi olla apua. Ja sitten vuositilinpäätökset ja niin edelleen. Ja minulla on, olen iloinen siitä, että laadimme lausuntoja näihin direktiiviehdotuksiin. Oikeusasioiden valiokunta on vastuuvaliokunta ja meillä on nyt siis yhteiskeskustelua näistä aiheista. Meillä on paikalla asiantuntijoita ja ehkä saamme kuulla heidän kantansa. Meillä on vain vähän aikaa enää jäljellä, eli neljä minuuttia kukin ja sen jälkeen sitten valmistelija Brandner voi kertoa meille, mitä asiantuntijat sanoivat. Eli ensin Shelly Han, joka oli neuvonantaja Kaiden Luka sääntöjen osalta, joka liittyi avoimuusvaatimuksiin. Eli Haan, olkaa hyvä. Thank you so much for this opportunity to be here. Kiitos mahdollisuudesta olla paikalla ja keskustella äh, tästä Yhdysvaltain laki hankkeesta ja sen vaikutuksesta EUn toimintaan, kun EU pyrkii lisäämään avoimuutta tällä alalla. Nyt on havaittu politiikan muutosta, siirtymää, ja tällä pyritään vaurauteen, vakauteen resurssien käytössä näissä maissa. Haluaisin keskittyä kahteen ydinkohtaan, jotka mielestäni ovat relevantteja tässä keskustelussa ja sen suhteen, miten lakia täytäntöönpannaan Yhdysvalloissa. Se liittyy myös siihen, mistä te tänään keskustelette. Ensinnäkin Dodd Frankin laki on hyvin selkeä kielenkäytössään. Siinä todetaan, että kokonaismäärä maksujen suhteen, mitä kaivos, äh, kaivannaisteollisuushankkeissa maksetaan. Tämä on aivan selvää, että meillä on raportointivelvollisuus. Me olemme hyvin tarkkaan seuranneet sitä, miten tätä sääntöä täytäntöön pannaan. Ja tarkoitus on ollut hyvin täsmällinen projektikohtaisesti. Tämä ei ole siis maakohtainen, vaan projektikohtainen. Toinen seikka, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että isäntämaalaki-poikkeukset ovat huono ajatus. Poikkeukset ylipäätään tässä isäntämaalainsäädännössä ovat huonoja. Ei ole esimerkkiä siitä, että säännöt estäisivät yrityksiä ilmaisemasta näitä tietoja, paljastamasta näitä tietoja. Kolumbian yliopiston oikeustieteellinen laitos teki tutkimuksen yli 150 sopimuksesta ja tutki eri maiden lainsäädäntöä. Siinä havaittiin, että ei ole se ollut sellaisia lakeja, jotka olisivat estäneet tämän tyyppisen tiedon paljastamisen. Silloin kun kieltoja on, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden takia tai luottamuksellisten tietojen takia, nämä ovat aina sellaisissa sopimuksissa, jotka koskevat yrityksiä, joiden täytyy raportoida toiminnastaan joka tapauksessa asiatutkivalle komissiolle. Periaatteessa tässä mahdollistetaan se, että maat voivat hyväksyä lainsäädäntöä. Juuri niissä maissa, joissa me pyrimme lisääntyvään avoimuuteen, kävisi näin. Yksi optio, josta on puhuttu, on se, että olisi jonkinlaista äh, kummitoimintaa niin, että on, olisi jonkinlainen aikataulu tämän Frank Dodin lain tiimoilta. Pyrimme rohkaisemaan, aivan niin kuin tekin nyt keskustelette tästä aiheesta, ottamaan tämän asian huomioon. Siinä kommentit, kiitos. Very much. Uh, no, Mr. Stephen Kiitoksia sitten Stephen Blythe British Petroleumista. Olkaa hyvä. also four minutes. Myöskin neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja tästä kokouksesta. Ensinnäkin Euroopan kaivosteollisuuden kanta näihin avoimuuskysymyksiin. Me kannatamme suurempaa avoimuutta. Me olemme valmis julkistamaan tietoja maksuista, joita on tehty. Ja me haluamme selkeitä tietojen julkistamissääntöjä. Puhun nyt näistä neljästä otsakkeesta. Ensinnäkin kohta yhdeksän direktiivistä. Yritykset haluavat, että tämä avoimuus järjestelmä on suhteellinen. Me emme halua mitään kaupallisia haittoja, emmekä halua sitä, että kilpailukyky eurooppalaisten yritysten osalta kärsii. Kaikkien hallintotasojen avoimuusvaatimukset johtavat siihen, että hyvin paljon hyödyllistä tietoa tulee kansalaisten käyttöön, ja olemme ehdottaneet, että maksujen paljastaminen riippuu tasosta, onko kyseessä alueellinen, paikallinen vai kansallinen taso. Ja sitten asetuksessa pitää kunnioittaa paikallisia lakeja. OECDn säännöissä tehdään selväksi, että kansallisten lakien noudattaminen on yritysten ensimmäinen velvollisuus. Sitten toinen asia, hanketason raportointi. Meillä on kolme huolenaihetta tämän vaatimuksen suhteen. Monissa maissa maksuja hallitukselle ei. Ne, makset, ne katsotaan yritysten kokonais toiminnan yhteydessä maassa. Ja sitten hanke on hyvin vaikea määritellä eri aloilla kaikissa maissa. Ja sitten tämä saattaa vaikuttaa kilpailukykyyn Euroopassa toimivien yritysten osalta ja se saa vaikuttaa koko Euroopan talouteen. En usko, että hankekohtainen raportointi olisi toimiva ratkaisu. Ja kolmanneksi, kappaleessa yhdeksän pitäisi ottaa mukaan muitakin taloudellisia tietoja, esimerkiksi voitto- ja tappiotiedot, tilinpäätetiedot ja niin edelleen. Täytyy sanoa, että en oikein ymmär... minun oli vaikea ymmärtää, mitä tämä, mitä tämä kappaleen yhdeksän laajentaminen vaikuttaisi tähän tilanteeseen, enkä näe, miten nämä tiedot, joita on vaadittu, miten niitä voitaisiin käyttää määrittelemään siihen, sen, että onko yritys maksanut oikean summan veroja. Ja verotarkastajana ja veroasiantuntijana suuressa yrityksessä en usko, että tällaisten vaadittujen tietojen pohjalta voitaisiin tehdä oikeita päätelmiä. Muut metodit sopivat sitten näihin huolenaiheisiin, jotka liittyvät sellaisiin verokäytänteihin, joita ei voida hyväksyä. Sitten monikertainen paljastus, problematiikka. Hyvin monien yritysten edustajat katsovat, että on tärkeää välttää tätä ja paras tapa toimia niin on kehittää yhteisiä standardeja. Ja esimerkiksi vastavuoroinen tunnustaminen olisi yksi väline tässä. Sitten palaan vielä alkuun puheenvuoroon. Kaivosteollisuus kannattaa suurempaa tuloavoimuutta. Me olemme valmiita paljastamaan maksuja, joita teemme hallituksille, ja haluamme toimivia avoimuussääntöjä ja haluaisimme, että Euroopan säännöt olisivat tehokkaammat. Kiitos. Very much. Now... Kiitoksia. Sitten Simon Taylor, joka on Global Witnessin edustaja ja hän edustaa kansalaisyhteiskuntaa. Um... Jos. Minä haluaisin esittää neljä kommenttia. Ensimmäinen on se, että nopeasti mietin sitä, miten pitkään tämä prosessi on ollut käynnissä. Jotkut teistä ovat vasta äskettäin osallistuneet tähän, mutta minä olin Global Witnessissa se henkilö, joka käynnisti sen, joka liittyi öljytuloavoimuuden kampanjaan joulukuussa 1999. Ja George Soros oli mukana tukemassa tätä. Tämän tuloksena oli aikaan tällainen aloite, joka johti sitten tuloksiin. Me olemme puhuneet siis nyt 20 vuosikymmenen työstä, joka on nyt, jossa on mukana 650 kansallisjärjestöä kautta maailman. Yhteisen tavoitteena on se, että tartutaan ongelmaan, joka liittyy avoimuuden puutteeseen, kun on olemassa valtaisia tuloja, jotka tulevat tältä väestöllisyyden alalta. Ja monissa korruptioituneissa maissa tämä on ongelma, mutta uskon, että se on myöskin vastuun te- kysymys yritysten osalta toimintapaikoille, joten on hyvin tärkeää pohtia asiaa. Me olemme mahdollisesti luomassa maailmanlaajuisen standardin tai ainakin alkua sille, jos tämä saadaan kunnolla aikaiseksi. Muussa tapauksessa tapahtuu pieni liike, joka ehkä lisää jonkin verran avoimuutta, mutta tästä jää pois paljon kysymyksiä, jotka liittyvät yritysten vastuullisuuteen. Voin parata yksityiskohtiin myöhemmin, mutta me toivoisimme, että saataisiin projektin määritelmä selkeästi on, jo tarvittaisiin asioihin, jotka liittyvät, jotka liittyvät esimerkiksi johdonmukaisuuden puutteeseen. Jos Steven puhui meistä, projekti voitaisiin määritellä seuraavalla tavalla parhaiten. Projektin pitäisi vastata toimia, joita jotta lupa tai vastaava oikeudellinen ratkaisu. Miksi kaivosalalla ei tällä perusteella tehdä maksuja, jolloin pitäisi raportoida tuloja sitten siitä, millä perusteella tämä luvat on saatu. Eli sopimuksellinen pui, puite on se, joka, on se, joka määrittää tämän maksun. Tämä on erityisen tärkeää. Steven varmasti muistaa, että julkistimme raportin, joka liittyy hänen tekemiin maksuihin Angolassa, jonka suuruus oli noin 110 miljoonaa. BP kiistänyt tämän luvun oikeudellisesti on vaadittu, että valtiollinen öljyhtiö, joka myy öljyä, myy varoja tekniselle keskukselle olemassa. Meillä on Salenkolin kautta on menetetty varoja, ja tästä pitäisi olla huolissaan, ja siksi me tarvitsemme tämän avoimuusratkaisu, niin sanoisin, että BV olisi nyt toiminut laittomasti asiassa, BV oli velvoitettoman näin, mutta tämä on sellainen alue, jolla olemme nyt siirtymässä, jossa otetaan käyttöön metodologiaa, joka on eh, noussut epäselväksi, mikä on ollut laillisuus, joka liittyy tähän projektisopimukseen, hankesopimukseen. Komission on poikkeuslauseke Kuten Shelley sanoisin, että olen täysin yhtä mieltä siitä, koska se mahdollistaa sen, että diktatuurit, diktatuurit, voivat tuoda omia lakejaan, Gaddafin kaltaiset, jotka nyt ovat sanotaan räjähdyksen Välimeren alueella. Tiedän viisi tapausta Angolasta tältä vuodelta, jossa Angola lähestulkoon on Angolassa lähes on nyt samantyyppinen vapaustilanne kuin Libyassa. Ja tämä kaikki palautuu kleptokratiseen hallintaan, jolla ei ole mitään vastuuta. Ja meidän täytyy tarttua tähän, ei voi olla tällaista diktaattorien lakia. Ja olen iloinen siitä, että kenties, että, että esittelijä on vaatimassa tämän lausekkeen poistamista. Ja sitten täällä esittelijä Leenen mietinnössä otettiin esille esitys siitä, että jos yritykset toimivat e- maassa, jossa tämä maksujen avoimuus on kuin se, mitä vaaditaan, pitäisin tarkistelemaan tätä, koska totuus on se, että mm, eit prosessoivat maat, niistä monet eivät tuota riittävää tietoa, tieto ei ole ajantasaista, se on riittämätöntä, puutteellista. Me haluaisimme sitä, että olisi korkeantasoisia hankkeisiin liittyviä tietoja, jotka huomattavasti parantaisivat tilannetta myöskin EIT-prosessin kautta. Ja tämä meistä voisi saada aikaan sen, että henkilöt, jotka ovat kleptokraattisessa, kleptokraattisessa hallitsemassa että heidät saataisiin liikkeelle, joten tämäkin lauseke pitäisi saada liikkeelle. Oh, last but not least, Mr. Ste- Kiitoksia. Ja sitten mennään Stefan Shepherds, joka on Euroopan julkisen politiikan neuvonantaja – ja kyse on EUn palveluksessa oleva virasto, eli olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nyt Afrikan foorumin puheenjohtajana Brysselissä. Eli kyseessä on hautomo tältä alalta. Tarkoitus on suosia myönteisiä voimia taloudessa. Komission täytyisi onnitella itseään niin, että korruption mahdollisuuksia ainakin pyritään vähentämään. Sehän murentaa omien yritystemme kilpailumahdollisuuksia ja myös innovatiivisten yritysten mahdollisuuksia. Kuitenkin katson, että ehdotukset näissä kahdessa komission asiakirjassa ovat kenties liian hieman vaatimattomia. Haluaisin viitata Euroopan unionin rohkean säännöshankkeeseen joka on vaatinut avoimuutta kemikaalituontiin. Mitään kemikaaleja ei voida tuoda, jos sitä ei ole testattu ja sille myönnetty lupa Euroopan unionissa. Kemikaalialan yritykset toki valittivat kovasti silloin, kun tätä hanketta käynnistettiin. Ja nyt kuitenkin näemme, että kilpailukykyä Euroopan kemikaaliteollisuudessa on pystytty parantamaan. Hyvin innovatiivisesti on löydetty sellaisia hallintometodeja, joilla omaa hankintaa pystytään sääntelemään. Liike-elämän konsulttina en ymmärrä, mikseikö samantapaisia metodeja voitaisi käyttää korruption kitkemisessä hankintaketjussa. Haluaisinkin tehdä kolme ehdotusta tähän suuntaan olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että ei pidä huomioida pelkästään kaivannaisteollisuutta. On myös muita sektoreita, jotka ovat yhtä lailla massiivisesti mukana Afrikan korruptiossa. Tässä täytyy mainita infrastruktuuri ja julkiset laitokset. Sitten täytyy muistaa myös maatalous- ja elintarvikesektori. Professori Di Castro, maatalousvaliokunnan puheenjohtaja, piti parlamentissa konferenssin maan, maa-alueiden rohmuamisesta. Siellä nimenomaan monikansalliset elintarvikealan eurooppalaiset yritykset ovat tällaisia rohmuajia etupäässä. On siis muitakin sektoreita kuin kaivannaisteollisuus. Toiseksi meidän täytyisi hallintoon sisällyttää kaikki organisaatiot ja instituutiot, jotka ovat sidoksissa hallintoon. Kleptokraattiset johtajat eivät ole tyhmiä, kyllä he ovat tietoisia, mistä Brysselissä ja Washingtonissa keskustellaan. Etelä-Afrikan hallitus on jo suuntaamassa äh, uudelleen kaikki nämä korruptiosopimukset erityisen investointivälineen alaisuuteen. Äh, se on johtavan puolueen hallitsema ja omistama väline. Kolmanneksi, pitäisi jäsenvaltioissa tehdä työtä niin, että yritysten vastuu alkaisi yritystasolta. Tämä voi alkaa vain johtokunnasta, tämä työ. Ehdottaisinkin, että me rohkaisemme jäsenvaltiota ottamaan mallia yhdistyneen kuningaskunnan lahjunavastaisesta laista. Meillä on myös satoja bona fide-yrityksiä, joilla on jo käytössä kunnon hallintorakenteet niin, että ne eivät joudu mukaan korruptioon tai muuhun laittomaan toimintaan. Afrikkalainen vertaisarviointi tarjoaa hallituksille ja yritykselle mahdollisuuksia. Kenties parlamentti voisi rohkaista käyttämään tällaisia vertaisarviointimekanismeja. Tämä voisi tarjota myönteisiä kannustimia yrityksille. Suuret sijoittajat ymmärtävät yhä paremmin, että on suuria poliittisia vaaroja siinä, että investoidaan yrityksiin, jotka ovat mukana korruptiotoiminnassa. Näin ollen tämäkin auttaisi. Kiitos siitä, että sain esitellä teille ajatukseni. Kiitoksia. Meillä on eri näkökulmia, joista tarkastelemme ongelmia. Ja pyytäisin nyt, että esittelijä Brandner käyttää puheenvuoron. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia asiantuntijoille. Te hienosti esittelitte näiden ehdotusten kontekstin, joten en nyt enää puutu siihen pahemmin, vaan ehdottaisin ja esittelisin nyt teille sen, mitä aion esittää tällä parlamentissa. Monet teistä sanoivat, että pidän hyvänä komission ehdotusta, ja mehän seuraamme nyt vähän Yhdysvaltoja tässä. Me emme nyt ole ensimmäisiä tässä, vaan me seuraamme Yhdysvaltoja tässä kysymyksessä – Me haluamme välttää päällekkäisiä menettelyitä ja se on tietysti tervetullut askel, jos haluamme menestyä kumppaneidemme kanssa. Tämä aloite on minusta todellakin hyvä, kuten sanoin, ja olen varma, ettemme auta pelkästään kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja yrityksiä kolmansissa maissa, vaan autamme myöskin omia investoijiamme tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa myöskin energiavakaus ja varmuus, koska energiavakaus on suurempaa maissa, joissa on rauha ja joissa on vastuullinen hallitus. Eli tätä ei pidä nähdä pelkästään asiana, että me teemme jotain kolmannen maailman maille. No, kolmas maailmahan on vanha käsite, vanhentunut käsite, mutta kaikkien etuja etujen mukaista on edistää tätä avoimuutta ja vastuullisuutta. No, tietysti tässä keskityn nyt kolmansiin maihin ja miten tämä vaikuttaa kolmansiin maihin. No, varmasti on hyvä parantaa kehitysnäkymiä. En usko, että koskaan täysin pääsemme eroon korruptiosta, mutta siitä voidaan tehdä vaikeampaa ja se on nyt tavoite. Monet sanovat, että no, koskaan ei korruptiosta päästä kokonaan pois. No tämä nyt on nähty jäsenvaltioissakin, mutta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta siitä tulisi mahdollisimman hankalaa. Joko ottaa lahjuksia vastaan tai sitten antaa lahjuksia. Ja jotta se onnistuisi, niin meidän täytyy tehdä tiettyjä muutoksia. Jotkut asiat ovat jo tulleet esille, mutta meillä pitäisi olla todellakin kynnysarvot hankkeiden osalta 100 000 euroa. Mielestäni se on kohtuullinen raja, eikä se silloin luo liikaa taakkaa pienten summien osalta, jotka nyt tällä sektorilla eivät ole kovin tyypillisiä muutenkaan, mutta tällainen kynnysarvo pitäisi määritellä. Ja minä kannatan sitä, että poistetaan tämä poikkeus maiden osalta, jossa on salassapito lainsäädäntöä. Tämä on tärkeää aloite maissa, joissa tällaisia lakeja hyväksytään ilman mitään demokraattista prosessia. Ja kuten Yhdysvaltojen kollega totesi, hän tiedämme, että valtaosa yritykset sopimuksissaan sisältävät lausekkeita, joilla voidaan kiertää monia lakeja. Ja se on ihan laillista, koska kyse on sopimuksesta. Lakia ei siis siinä mielessä rikota, ja se on ihan oikein, mutta Se ei tarkoita, että kansallisesta lainsäädännöstä koskaan olisi mitään poikkeuksia. Tämä on tärkeä kohta, johon täytyy keskittyä. Sitten toinen kohta, eli teollisuuden tiedot, joita tulee paljastaa. No, tällä ei paranneta vain kolmansien maiden hallintoa, vaan myöskin suurten EU-yritysten hallintoa, jotka toimivat näissä kolmansissa maissa. Ja meidän pitäisi mielestäni ei pidä olla tekopyhiä, vaan johdonmukaisia. Ja ehdottaisin, että meillä olisi maakohtainen eikä hankekohtainen tietopohja, esimerkiksi henkilöstön määrä ja tuotantomäärät. Kuten sanoitte, jos teillä on parempia ehdotuksia sen suhteen, mitä, mitkä tiedot olisivat hyödyllisiä, niin olen valmis kuuntelemaan näitä ehdotuksia ja tällä tavalla voimme sitten ehkä parantaa tätä tekstiä. Ja tässä nyt tärkeimmät kohdat. Ja minä puolen tätä hankekohtaista lähestymistapaa. Eli toivottavasti tuette minua. Ja lopuksi vielä hallinnollinen taakka eurooppalaisissa yrityksissä – olen kuullut ja olen käynyt yksityisiä keskusteluita ja olen tavannut monia toimijoita. Nämä vaatimukset eivät ole sellaisia, että yritysten pitäisi kerätä uusia tietoja. Yleensä näitä tietoja on jo sisäisiin tarkoituksiin ja kaikilla yrityksillähän on rekisterit siitä, mitä, mitä ja kuinka paljon on maksettu kenellekin, eli nämä eivät siinä mielessä ole mitään uusia tietoja. Mutta tietysti nämä tiedot pitää kerätä, mutta sitten en usko, että tämä olisi mikään raskas taakka. Ja sitten usein on kuultu myöskin, että olisi kilpailu vääristävää, mikäli arkaluontoisia tietoja pitäisi julkistaa. Kun olen keskustellut tiettyjen teollisuuden edustajien kanssa, niin yleensä kilpailijat tietävät suurin piirtein millaisia sopimuksia ollaan tekemässä, ainakin minun käsittääkseni. Ei ole niin, että olisi täydellinen salaisuus. Yleensähän tiedetään aika hyvin, ei nyt ihan tarkkaan, mutta on kuitenkin sisäpiiri tiedoissa, sisäpiirissä on tietoa, ei ulkopuolella, mutta sisäpiirissä tätä tietoa on, joten meidän pitää olla varovaisia sen suhteen, että me ole liian lempeitä. No sitten henkilökohtaisesti vielä lopuksi. Olen käynyt viimeisen puolen vuoden aikana kaksi kertaa Libyassa ja olen tavannut erittäin rohkeita nuoria ihmisiä, jotka ovat lisänneet avoimuutta Libyaan ja jotka todellakin haluavat valoa ja avoimuutta tälle sektorille. Ja se on ihan oikein, koska jos ei ole mitään vastuullisuutta öljytulojen suhteen Libyassa, niin sitten siellä on sama korruptoitunut eliitti, niin kuin tähänkin mennessä. Ja siellä otetaan hyvin paljon henkilökohtaisia tietoja. Monet heistä ovat töissä öljyalalla tai pankeissa, joten he ottavat henkilökohtaisia riskejä, koska he uskovat, että on, se on perustavanlaatuisen tärkeää heidän maalleen saada lisää avoimuutta öljyalalle. Ja nämä ihmiset varaavantavat oman henkensä, ja meidän pitäisi olla riittävän rohkeita heitä tukeaksemme. Kiitos. Äh, Kiitoksia. No sitten kollegamme saavat puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Welcome. Ja lopuksi sitten vielä Francisca. Seuraavaksi Preda. Ja voitte seurata puheaikaanne, eli noin kaksi minuuttia per puhuja. Deși nu sunt raportor din umbră decât pentru ehm, Kuten varjoittelijana olen tässä direktiivissä koskee avoimuutta. Edustan herra Ungure Anua, joka on tosi direktiivin varjoesittelijä. Hän ei tästä voinut osallistua tähän kokoukseen tänään. Haluaisin kiittää esittelijää raporteista kiittää ja haluaisin myöskin kiittää, mietinnöistä haluaisin myöskin kiittää vieraita heidän esittämistään näkemyksistä. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että voimme kuulla niiden mielipiteen, joita nämä muutokset tulevat välittömästi koskettamaan. Ja olen erityisen kiitollinen herra Blairille BPstä hänen esittämistään näkökannoista. Meidän pitäisi kuunnella yrityksiä, jotka työskentelevät, toimivat tällä alueella. Ja meidän valiokuntamme jäsenten tulisi miettiä, mitä käytännön vaikutuksia taloudellisiin toimiin on tällä alueella ja mikä merkitys tällä on suuriin yrityksiin ja niiden alihankkijoihin, jotka usein ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Minun ryhmäni EPP-ryhmä tukee maakohtaista raportointia eikä hankekohtaista raportointia. Me uskomme, että vuotuinen tai kuuden kuukauden äh, väleinen, välinen raportointi on riittävää, ei tarvita neli, vuosi neljänneksi tapahtuvaa raportointia. Riippumattomat äh, PK-yritykset sektorilla ja raportointivelvollisuus ovat hyvin äh, arkaluontoinen kysymys ja meidän ryhmämme kannalta hyvin tärkeä kysymys. Tämä on hyvin olennainen kysymys, tämä lausekekysymys. Yhdysvaltain tilanne on osoittanut, miten toimeenpano, joka liittyy jaksoon osakekohtaan 504 Don Frank laissa – on mennyt pitemmälle kuin mitä alun perin aiottiin. Minusta meidän tulisi tarkastella komission esitystä hyvin tarkkaavaisesti, eikä tehdä mitään pikaisia päätöksiä. Kiitos, Tän havit kaksi minuuttia. Kiitos. Onnittelut esittelijälle hänen tekemästään työstä ja onneksi pystyn osallistumaan jo aiemmassa yhteydessä nyt tähän kuulemiseen. BB näyttää olevan se yritys, joka tulee paikalle. Ei pidä tästä ruoskia teitä, koska olette halukas olemaan paikalla. Teitä voidaan itse asiassa onnitella tästä. Mutta kun nyt olette paikalla, niin täytyy kysyä ensinnäkin, että mitä tapahtui 150 miljoonalle Angolassa, jos sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se piti käyttää? No sitten toiseksi, ettekö hyväksy sitä, että kaivannaisteollisuusyritysten pitäisi, pitääkö sen aina vastustaa kaikkia hankkeita ja pyrkimyksiä ja sitten he viime kädessä toteavat, että no lähdetään tähän mukaan. Eikö teillä pitäisi olla enemmän visiota sen suhteen, että voitaisiin nähdä eteenpäin, mitä pitäisi tehdä? Sitten Yhdysvaltain kongressin edustaja, kiitos, että olette paikalla. komissionisen jäsen totesi, että Eurooppa vaatimuksissaan menisi Yhdysvaltain ohitse. Mikä on Euroopan äh, vaikein tehtävä Yhdysvaltain näkökulmasta, jos aiomme pitää kiinni tästä lupauksesta? Ja toiseksi komission, tämän komission, tutkimuskomission rooli, eikö sitä nyt välineellistetä, kun ajatellaan julkistamisvaatimuksia, niin mikä tämän komission rooli oikein on? Minä olen tietyssä roolissa, minulla ei ole etuja siinä, eikö meidän pitäisi toimia niin, että pidämme kiinni sitoumuksistamme, emmekä ottaisi takapakkia. Julkistamisvaatimuksen pitäisi kuitenkin koskea kaikkia yrityksiä. Rio plus 20 konferenssissa niin ikään todetaan se, että ollaan siirtymässä integroituun, konsolidoituun tilinpäätökseen. Kiitoksia. Gomes, kaksi minuuttia. Of course we, we will not. Tietenkään korruptiosta ei päästä kokonaan eroon, mutta voimme kuitenkin yrittää kitkeä sitä mahdollisimman paljon, ei pelkästään kehitysmaissa, vaan myöskin Euroopassa, koska niiden korruptio liittyy meidän korruptiomme, ja siksi tämä raportointi on tärkeää, ja siksi ei pidä mitään ala jättää tämän ulkopuolelle, ja siksi mitään maata ei pidä jättää tämän ulkopuolelle, eikä pidä hyväksyä mitään poikkeuksia, eikä pidä sitten antaa kehitysapua maille, jotka kieltäytyvät tästä. Eli tällainen lauseke pitäisi ottaa mukaan. Ja totta kai tuen sitä, että jokaisen, jokaisessa maassa on hankekohtaista raportointia. Muistuttaisin ottaa oma maani, Portugali. Siellä on 19 80 yrityksestä pörssissä, heillä, niillä on holdingyhtiöitä Portugalissa, mutta 16 niissä toimii Alankomaissa yksi Keimansaarilla ja yksi Sveitsissä. Ja ne sanovat, että tämä johtuu nimenomaan siitä, ei pelkästään, että verot ovat edullisempia, no sehän on suuri eurooppalainen ongelma, tämä veroviidakko, mutta myös siksi, ettei tarvitse paljastaa näitä sopimuksia, joita ne tekevät ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi Angolassa niillä on paljon bisneksiä. Ja he ovat sanoneet, tämä on kirjattu, että tämä on nimenomaan se syy. Eli tässä on yksi näkökulma, johon pitää puuttua. Eli meidän pitää puuttua tähän veroviidakkoon Euroopassa. Ja sillä tavalla olisimme johdonmukaisia sen suhteen, mitä tässä todetaan. Minulla ei ole mitään sympatiaa tälle hallinnolliselle taakalle, vaan yritykset, jotka toimivat oikealla tavalla – toimivat oikeudenmukaisesti ja reilusti, hyötyisivät tästä avoimuudesta, eli pk-yritykset. Kiitoksia sitten Koppa. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Me tarkistamme tarkistamme tänään kahta detektiiviä, jotka liittyvät avoimuuteen ja lisätietoa, jotka liittyvät toisiinsa. Tämä on hyvin tärkeä komission aloitte niin, että uudistetaan, vahvistetaan näitä tekijöitä ennen kaikkea ajatellen kriisitilannetta. Yritysvastuu on sen työn jatkamista, johon ryhdyttiin, kun uudistettiin rahoitussektoria. Kysymys on siitä, että tuetaan, edistetään avoimuutta, luodaan korkeampia normeja hallinnoinnin osalta. Ja samalta varmaankin sanoa, että välttämättä keskustelussa keskipisteessä yhä on korruptio. Haluaisin onnitella Rova Brantneria Lähestymistavassa tässä aiheessa. Ja haluaisin myöskin hänen puheenvuorostaan asian puuttumisestaan komission osalta. Ja ajattelen, että tieto pitäisi saada sellaiseksi, että mahdollisimman suuri osa yleisöstä voisi tutustua siihen, mahdollisimman suuri osa mahdollisista investoijista. Silloin on tärkeää, että tiedot ovat olemassa EUn sisällä, samoin myöskin saatavissa EUn ulkopuolelta. Tärkeää on myös, että suuret yritykset toimivat avoimesti, koska se johtaa siihen, että tapahtuu tervehtymistä taloudellisesti ja rahoituksellisesti. Se, että tällaiset yritykset saavat tunnustusta myöskin rajattavalla tasolla on hyvin tärkeää ja se osaltaan myöskin edistää kilpailua. Tärkeää on myös, että saadaan aikaan tasa-arvoista kilpailua maiden välillä, joissa on monikansallisia yrityksiä toimimassa – ja sellaisten maiden osalta, joissa äh, avoimuus ei suinkaan sitten keskittyisi pelkästään yhdelle sektorille niin, että investoijat saavat tietoa, mitä tulee maksuihin. Olen yhtä mieltä Rova Brattanen kanssa täysin, kun hän esittää ajatuksen siitä, että myös tehtäisiin maakohtaisia raportteja ja että saatta, voitaisiin pyytää lisätietoja, mitkä liittyvät liikevaihtoon, työntekijöiden lukumäärään ja niin edelleen. Näin sääntöjen mukaisestihan yritykset jotka toimivat kaivosalalla, niitä koskisi velvoitte ilmoittaa, mitä maksuja on tapahtunut kategorioittain, hankkeittain, niin että se olisi osa myös niiden vuosikertomuksia. Ja tärkeää on myös, että nämä tiedot esitetään sellaisessa muodossa, että lisävuotiota voidaan aina pyytää. Tämä on yleisen mukaista, tämä on myös kuluttajan suojelun mukaista ja myöskin investointien, investoijien suojelun mukaista. <clears throat> asiantuntijat, jotka täällä ovat esittäneet hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Haluaisin kiittää heitä ja haluan ennen kaikkea tietysti ryhmän nimissä vielä kerran onnitella esittelijää. Kiitoksia sitten Vulko. Teillä on kolme minuuttia aikaa, eli minuutti vähemmän kuin muilla. Ähm. Um, Kiitos näistä minuuteista. Ensimmäinen kommentti, jonka haluaisin esittää, on se, että tästä aiheesta ihmiset todella välittävät yli 200 000 ihmistä on allekirjoittanut vetomuksen, jossa vaaditaan johtajaa toimimaan tässä kysymyksessä. Ja meppejä on lähestytty tämän aiheen tiimoilta runsaslukuisesti. Miten me voisimme auttaa kehitysmaiden hallituksia? Tämä on yksi sellainen asia, joka on tärkeä. Avoimuus on tärkeää, mutta täytyy varmistaa myös, että se mitä me teemme tässä lainsäädännössä on tarkoitukseen sopivaa ja julkistaa tietoja sillä tavalla, joita voidaan sitten tehokkaasti käyttää hyödyksi. Me tuemme sitä, että menemme kaivannaisteollisuuden ulkopuolellekin, menemme pidemmälle tässä lainsäädännössä, mutta täytyy varmistaa, että kun puhumme kaivannaisista, niin tieto on hyödyllistä. Vastauksena PBn edustajalle Minulla on tässä Lord John Brownin kirje. Hän varmasti tietää asiasta paljon. Se on päivän selvää. Luen hänen lähettämänsä kirjeen ministerille tästä aiheesta. Kun monet pyrkivät heikentämään eu lainsäädäntöä, maksut pitäisi raportoida hallitusten tasolla eikä projektikohtaisesti, josta ne tulevat. Tämä rikkoisi yhteyden paikallisten maksujen, paikallisten kulutuksen välillä. Ihmiset eivät saisi tietoa Äh, niistä tuloista, joita heidän alueellaan syntyy. Tämä myös vaarantaisi tietyn hyödyllisyyden, koska eurooppalaiset ja amerikkalaiset pörssiyhtiöt voisivat näin pimittää maksujaan. Ja jos pyritään maailmanlaajuiseen raportointivelvollisuuteen, josta keskustellaan myös G20, tämä pyrkimys olisi lähestulkoon mahdoton. Erityisesti kilpailukykykysymykseen liittyen hänen kokemuksensa on sellainen, että on harvinaista, että yritykset häviäisivät kauppoja liialla avoimuudella – ei tässä vaadittaisi julkistamista ennen kuin sopimus on tehty. Sehän on kriittinen vaihe hallituksen ja yrityksen välillä. Tämä oli vain yhteenveto tilanteesta. Kun neuvosto pyrkii vesittämään lainsäädäntöä ja olemme kuulleet, mitä kulissien takana tapahtuu. Onkin tärkeää, että parlamentti pysyy tiukkana ja varmistaa, että mitäpä sitten tapahtuukin Euroopan parlamentissa, niin tiedot ovat tarpeelliset. Tätä monet kollegat ovat korostaneet. Haluan kiittää saamastamme tuesta, kun toimitte niin, että tämä varmistetaan. Ilmeisesti Brandnerilla on kysymys teille suoraan, joten hän esittää kysymyksen ja sen jälkeen voitte vastata. Ja sitten hän tekee yhteenvedon. Because I think uh, we had... Minusta saimme kommentteja myöskin herra Bredalta. Haluaisin kysyä BPn edustajalta, miksi hän on tällaista hanketta sodaportointia vastaan. Haluaisimme paremmin ymmärtää, miksi tämä kanta on tällainen. thank you very much. Now, uh, this is... Kiitoksia sitten Han, sitten Blythe ja muut kollegat, jos he haluavat vastata. Eli kaksi minuuttia per henki. No, puhun nopeasti. Ensin vastaan esittelijän kysymykseen, että tämä de minimis maksut ja tässä on kirje, jonka senaattori Levin lähetti tästä aiheesta. Se on aika hyödyllinen ja siitä ehkä saatte tietoja, joita voitte käyttää keskusteluissanne. Hän korostaa sitä, että on ollut yksittäisiä maksuja, materiaalisia yksittäisiä maksuja, jotka voivat olla vain muutama tuhat dollaria kuussa ja jotkut maksut sitten kasvavat tai toistuvat. Ja monet niistä liittyvät korruptioon, esimerkiksi koulumaksujen maksaminen tiettyjen viranomaisten lasten osalta, ulkomaanmatkoja ja niin edelleen. Joten meidän täytyy olla varovaisia, kun me tarkastelemme sitä, mikä on materiaalia, materiaalista, mikä on de minimis. Eli voin jättää teille näitä tietoja ja toivottavasti niistä on sitten apua. Sitten Hauitin kaksi asiaa. Komission Barnier on pitänyt kiinni lupauksestaan. Hän otti metsäalan mukaan, joka ei ole Yhdysvalloissa mukana, ja sitten myöskin pörssissä yhteyttä, jotka eivät ole pörssissä. Eli onnittelut tästä. Te olette mennä pidemmällä kuin Yhdysvalloissa. Sitten SCCn rooli. No on tärkeää huomata, että vaikka tämä sääntö nyt on viivästynyt, niin valtaosa siitä johtuu siitä, että Yhdysvalloissa tätä on asiassa tässä asiassa, toisessa asiassa nostettu oikeusjuttu. Ja tämä on tietysti luonut hiukan pelkoa CSS, koska siellä tulee uusia sääntöjä ja toivottavasti tämä sääntö saadaan pian voimaan, mutta emme tiedä milloin se tapahtuu. Ja sitten yritysten taakasta. Tietysti meillä pitäisi olla uusia tapoja miettiä, millä tavalla yritykset keräävät tietoja, mutta kaiken kaikkiaan esimerkiksi BPPn sanaan täytyy luottaa, ja kun he sanovat, että he haluavat lisää avoimuutta, ja he voivat sitten turvautua lakiin. He voivat sanoa hyvin hankalille maille, joissa ne toimivat, että meidän on pakko tehdä näin. Eli se on heille lahja, eli näin he voivat toimia paremmin eri ympäristöissä ja Tämä nyt on tilanne. Kiitos sitten Black, kaksi minuuttia. Kiitos, haluaisin aloittaa kommentilla, joka koski yrityksiä. Ja sanoisin, että tämä ei ole kommentti, jonka olen tehnyt, tämä ei ole mikään yritysten johtava argumentti. Tämä ei ole syy. Haluaisin tarttua toisiin kysymyksiin. Angolan kysymys, joka kysyttiin näistä maksuista jollekin Angolassa, mihin varat olivat menneet. VPn velvoite sopimuksen mukaan oli maksaa mukaisesti valtion öljyhtiölle Solangolille. Vuosien saatossa tehtiin lukuisia erityyppisiä maksuja ja Solangolin velvoite oli siirtää varat valtion budjettiin. En usko, että BP voi jäljittää varoja Solinkolin tai Angolan järjestelmän puitteissa ja valvoa sitä, että varat ovat menneet Angolan budjettiin. Se on Solinkolin, äh, Angolin äh, velvoite. Se on eh-, ehdotus siitä, että puut, väitän, että puuttuisi enemmän kuin tämä summa. Minä ymmärrän, että kansainvälinen valuuttarahasto on tekemässä asiasta myöskin raporttia. Ja se, onko varoja, puuttuuko varoja vai onko niitä kadoksissa, nousee esille tässä raportissa mutta asia ei vielä täysin selvitetty. En pysty sanomaan, puuttuuko varoja vai ei. Kommentti, joka liittyy BPn vastarintaan näihin toimiin, on, ei ole oikein reilua sanoa, että BP olisi vastustanut näitä. Me olemme EITin jäseniä ja tukijoita, olemme olleet sen johtokunnassa alusta saakki, olemme osaltamme, panoksemme EITn toimintaan ja raportointiin sen puitteissa ja joten kaikkien maiden osalta, joissa tämä on otettu käyttöön tämä periaate. Mutta eurooppalaisen säädösten osalta, jos katsoo, mitä on tapahtunut, me emme ole sunkaan ole näitä sääntöjä vastaavaan esittäneet rakentavia kommentteja. Haluaisin, että tämä on myöskin löydettävissä verkkosivulta. Ja sitten tämä hankekohtainen raportointi on maita, joissa hanketaso raportti hankintaraportointi tulee nousemaan, mutta on lukuisia maita, joissa uskomme, että maksut ovat maan tasolla tai oikeudellisen yksikön tason osalla sellaisia, että tämä johtaisi keinotekoisuuteen, jos nämä maksut pitäisi jakaa hankekohtaisesti niin, että vain täytettäisiin sääntöjen määräykset. Siksi yritykset eivät ole hankekohtaisen lähestymistavan kannalla. Now, uh... Kiitoksia. Ja sitten, jos muilla on vielä lisättävää, Cheppers, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia korkeintaan. Ja sitten Taylor. Brief comment, Mr. Chairman. Lyhyt kommentti, puheenjohtaja. Suurista yrityksistä ja pk-yrityksistä. Haluaisin varoittaa siitä, että nähtäisiin suuret yritykset korruptoituneempina kuin pk-yritykset. Etelä-Afrikka Kreikan vastuuinstituutti Hoffmanin johdolla on osoittanut vakuuttavasti, että keskikokoiset yritykset kansallisella ja alueellisella tasolla ovat aktiivisesti mukana kaikenlaisessa korruptiotoiminnassa, erityisesti sellaisissa maissa, joissa korruptio on endemistä. Toisaalta suuret yritykset, jotka ovat pörssiyrityksiä, joutuvat valvonnan kohteeksi viranomaisten toimesta. Ja myös suursijoittajat valvovat niiden toimia. Esimerkiksi Norjan suuri eläkesäätiö sijoittajana on asettanut hyvin selkeät säännöt sille, mihin se sijoittaa rahojansa. Myös amerikkalaiset säätiöt ovat toimineet saman tapaan. Näiden suuryritysten johtokunnat hyvin nopeasti ovat tulleet tietoisiksi siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Samanaikaisesti monet suuryritykset omaavat suuret osastot, jotka seuraavat sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan ja seuraavat myös sitä, mitä kauppaosasto tekee kentällä. Eli on lainsäädäntöä, jolla on alueen ylittävät vaikutukset, niin kuin Frank Doddin lainsäädäntö ja eurooppalainen vastaava lainsäädäntöä. Meillä on todellakin bona fide-yrityksiä, jotka toimivat hyvässä uskossa. Sitten Taylor. Kiitoksia. Kiitoksia tästä selkeydestä näiden maksujen suhteen. Tästä on apua, mutta nyt mielen tulee myöskin tällainen erikoinen tilanne. Eli tässä nyt keskustellaan, pitäisikö edetä hankekohtaisesti vai ei. Ja näitä keskusteluita on käyty jo 5-6 vuotta Yhdysvalloissa. Ja se, että tähän liittyy kilpailukykykysymys, tuli ensin esille siellä. Ja vastaus on se, että on globaalit standardit. Eli nyt Euroopassa yritetään tehdä tätä samoilla argumenteilla. Eli en nyt sano tätä BPstä, mutta yleensä öljyyritykset, eivätkä pelkästään ne, mutta ne yleensä Yhdysvalloissa – niillä on hyvää kokemusta näistä kysymyksistä ja esiin tuli tämä oikeusjuttu. Ja nyt sitten Yhdysvaltojen öljyinstituutissa on henkilö, joka on voittanut tällaisen oikeusjutun. Ja jos sanotaan, että no, tässä nyt ollaan, emmekä pidä näistä säännöistä ja voimme mennä oikeuteen, niin laki menee läpi, yritykset eivät pidä niistä, joten he sitten heikentävät demokratiaa. Ja tämä nyt on ainoa tapa, jolla voin tulkita tätä tilannetta. Ja samoin on vahvasti perusteet, joita on annettu, ne eivät oikein ole vedenpitäviä. Mielestäni on, on yritysten vastuu, kuten Shelley sanoi, että täytyy noudattaa lakia ja täytyy paljastaa tällaiset maksut. Angolassahan on ja miljardeja mennyt hukkaan. Itse kolme vuotta tutkin näitä asioita ja tiedän, millaisia mekanismeja siellä on käytössä. Ja sitten tämä IMF-kysymys. Siellä nyt ei ymmärretä, missä 7 miljardia dollaria nyt on vuosilta 2007-2010, jos oikein muistan. Ja 33-34 miljardia oli tämä kokonaissumma, ja senkin suhteen on epäilyksiä. Eli nyt puhutaan valtavista summista maassa, ja kymmenen vuotta sivilisoinnin jälkeen siellä ei ole edistytty oikeastaan. Ja se johtuu siitä, että rahat ovat hävinneet. Meidän täytyy pystyä seuraamaan näitä rahoja hankekohtaisesti. Muuten me hyväksymme jotain, joka antaa vaikutelma, että asia tulee parannus, mutta sitten keskustelua käydään vielä pari-kolme vuotta, ja sitten kun asia tarkastellaan, niin huomataan, että oikeastaan mikään asia ei ole selvennyt. BP ehkä tekee ihan oikein, mutta muut eivät. He käyttävät tätä hyväkseen ja lahjovat ihmisiä uusien mekanismien kautta, jotka vaikuttavat laillisilla koska nyt on nämä oikeudelliset puitteet. Eli näihin maksuihin hanketasolla on saatava lisää selkeyttä. Brandner. Ja sitten Brandner vielä tekee yhteenvedon tästä keskustelusta. Michel Cosmidis from the... Niin täällä vielä Cosmidis komissiosta yksi minuutti, olkaa hyvä. Here. Yes. Uh, Our president, one and a half. yes. Puolitoista minuuttia. For your... Kiitos mietinnöstä ja keskustelusta, jota nyt käydään. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Haluaisin lisätä vain yhden seikan. Salista näkyy, että näkemyserot ovat kovin laajat tässä poliittisessa vaikeassa aiheessa ja komissio on pyrkinyt nimenomaan tasapainoon me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, joka on suhteellinen ja joka pyrkii siihen tavoitteeseen, joka meillä on kitkeä korruptiota EU:ssa ja myös muissa maissa ja lisätä hallitusten tilivelvollisuutta ja vastuuta. Haluaisimme muistuttaa kuulijoita siitä, että meillä on tarkistuslauseke direktiivissä – jonka avulla voidaan huomioida se, että viiden vuoden kuluttua sitten tilannetta korjataan ja on mahdollisuus laajentaa ehdotusta myös muille aloille analyysin pohjalta. Tärkeää on kuitenkin havaita se, että sopimukseen me voimme päästä näistä aloista, joihin komissio on ehdotuksensa kohdistanut. Kiitos. No, Kiitoksia sitten vielä Brandner. Thank you. Um... Kiitos. Kiitos kaikille, jotka olivat keskustelussa mukana. Tänään haluan kiittää asiantuntijoita ja kaikkea niitä, jotka ovat tulleet pitkän matkan takaa. On iloinen, kun kuulin, että kysymys eivät ole ongelmista, jotka liittyisivät kustannuksiin. Tämä on hyvä, että tämä oli esillä, koska tällaisia huhuja on kiertänyt täällä talossa, joten olen kiitollinen tästä. Odotan mielenkiinnolla sitä, tietoa, joka te mainitsit, joka liittyy tähän materiaalisuuskynnykseen, olennaisuusraja-arvoon ja tämä näyttää olevan hiukan edellä tässä lainsäädännön tekijöitä. Me puhumme itse asiassa tietysti hyvin vaikeista maista ja näen, että tämä on myös poliittinen kysymys. Ja tietysti yritykset harjoittavat taloudellista toimintaa, mutta joissakin maissa sitten ei voida kiertää politiikkaa. Kuten Shelley hän sanoi, meidän velvollisuutemme on antaa, pitää huolta siitä, että, että on olemassa selkärankaa, että siirrytään oikeaan suuntaan. Meidän pitää olla rohkeita, meidän pitää olla johdonmukaisia. Ja minusta tulee olemaan mahdollisuuksia löytää, mikä on paras raportointitapa, kun tavoitteena on saada paras hyödyllinen tieto. Varmasti tästä tullaan käymään tiukkoja neuvotteluja neuvostossa joka tapauksessa. Odotan mielenkiinnolla tukeanne, panoksianne ja sitten tulemme aikanaan äänestämään tästä. Pidän tietysti tapaamisia varjostelijoiden kanssa, jotta saadaan mahdollisimman laaja kompromissi. Kiitos. Thank you very much. Thank you all. Kiitoksia kaikille. Tämä on ollut hyvää keskustelua. Jatkamme kokousta kello 15, eli kiitoksia tulkeille.